Anteeksi, että olen tässä hiukkasen myöhässä, mutta tämä johtui neuvottelusta eilisiltana. Minä joudun tässä kirjallisesti käymään hiukkasen keskustelua vielä. No, me käymme käsiksi esityslistaan hiukkasen myöhässä, anteeksi tulkitkin muuten ja kiitos kärsivällisyydestä kaikille. Ja pitämättä puheita kohta seitsemän. Siinä Karima Delisa puheenvuoron. Hän voi esitellä 325 tarkistusta, jotka on tehty hänen mietintöönsä sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa. Sitä paitsi toteaisin vielä erää Remon Henk, Eli periaatteessa hänen pitäisi täällä olla, mutta hän kiutuu soittelemaan Remo Hank, joka on tässä lausunnon valmistelija ekonvaliokunnassa. Jos tänne ehtii, niin hänkin kyllä puheenvuoron saa. Mutta ensin esittelijämme Karima Delli. Merci beaucoup, madame la présidente. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä heidän lisäyksistään – ja myös muita meppejä, jotka ovat halunneet rikastaa tätä mietintöä. Ensiksi viittaisin pieneen tekniseen ongelmaan parlamentin työssä. Työn vähän jumissa käännöspalveluiden pikkupulmien kanssa Ranskan ja Englannin versioiden tapauksessa. tämä pätee sekä mietintöluonnokseen että tarkistuksiin – joten minun piti tehdä runsaasti tarkistuksia kieliason suhteen ja yritän olla tarkkana näiden kielikysymysten suhteen nyt. Kiinnittämme huomiota huolestuttavaan tilanteeseen sosiaalisen asumisen saatavuuden suhteen Euroopassa. Kriisi on kaltoin kohdellut tätä oikeutta asumiseen. Monet kotitaloudet, heillä ei ole enää varoja kohtuulliseen asumiseen yksityisellä puolella, erityisesti koska vuokrat ovat nousseet, hinta on noussut ja mietin tämä voimaan tässä. Sosiaalinen asuminen on, on aito sosiaalinen ja taloudellinen iskunvaimentaja. Ja tämän vuoksi tässä mietinnössä vaadin aitoja investointeja tälle sektorille, jotta voisimme vastata tähän sosiaaliseen haasteeseen ja erityisesti Euroopan kansalaisten tarpeisiin, jotka, joista jotkut valitettavasti elävät oloissa, jotka eivät ole ihmisarvoisia. Mietintö rohkaisee investointeihin tällä sektorilla – Ja haluamme, että sosiaalinen asuminen todella toimii tällaisena sosiaalisena iskun vaimentajana. Ja säätö on yksinkertainen, mitä enemmän sosiaalista asumista ja sitä parempi asumisen tila, tilanne. Tämä auttaa myös elvyttämään rakennussektoria, koska rakennussektori lippu on vähän puolitangossa. Tämä pätee sekä rakentamiseen että saneeraamiseen. Tämä mahdollistaa paikallisten työpaikkojen luomiseen sellaista, jota ei voi siirtää ulkomaille. Että tällä on aito vipuvaikutus Euroopan tasolla. Meillä on edessä merkittävä muutos, energiamuutos, joka mahdollistaa myös kaikkien näiden ketjujen vihreän ketjun, paikallisen ketjun luomisen. Ja tämä mahdollistaa myös koulutuksen uudistamisen. Ää, muutoksen asumisalueella pitää tulla oikeudenmukainen. Se pitää tarttua erityisesti energiaköyhyyteen, prekariaattiin. Se on uusi haaste, jolla on vakavia vaikutuksia kansalaisten elämänlaatuun. Ja mietinnössä tämä teema tulee esille. Substanssista ottaisin esille vain kolme tekijää, joissa pyydän kollegoiden tukea. Ensiksi eurooppalaiseen asumiseen liittyvään äh, observatorion tarkkailukeskuksen luomiseen, että me saamme kaikki eurooppala- kaiken eurooppalaisen datan, ja että jäsenvaltiot saisivat tukea asumispol- asuntopolitiikan luomiseksi, jotta saataisiin sosiaalista asumista sellaisella hinnalla, johon ihmisillä on varaa. on kohta viisi. Toinen suuri idea Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa täytyy olla sosiaalisia ohjelmia, kuten investoinnit, sosiaalisen asumisen jäsenvaltioiden etenemisen tällä alueella. Tämä on tarkistus 111. Ja täytyy luoda aidot talveen liittyvät politiikat. Meidän valiokuntamme on ylpeänä omaksunut eurooppalaisen strategian asunnottomien puolesta. Se hyväksyttiin enemmistöllä parlamentissa, jota välttäisimme, että tulevaisuudessa tuhannet eurooppalaiset joutuisivat kato, äh, kadulle. Yksinkertaisinta on, äh, että, että he voisivat asua, pysyä kodeissaan. Ja se on tämä talvikauden toimen tavoite. Eilen illalla lähetin teille hyviä kompromisseja. Ja muistuttaisin teitä vain siitä, että mielestäni tämä mietintö auttaa valiokuntaamme välittömästi vaikuttamaan kansalaisten elämään. Me puhumme asumisesta ja toivon, että kanssanne rakkaat kollegat saamme aikaan hyviä kompromisseja saamme tämän mietinnön hyväksyttyä. Kiitos. Euh, Kiitoksia. Sitten Phil Benion. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että asuntotuotanto, sosiaalirasuntotuotanto on jotain, joka meidän ryhmälle on erityisen tärkeää, varsinkin näin kriisin aikoina, kun on niin paljon ihmisiä, jotka ovat eivät pelkästään vaikeuksissa asunnon etsimisessä, vaan on satoja tuhansia ihmisiä, jotka kriisin ja työttömyyden vuoksi ovat joutuneet lähtemään asunnoistaan ja johtuen lähinnä epävarmasta tilanteesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Ja Karimadeli onkin hyvin järkevällä tavalla ja johdonmukaisesti ja edistysmielisesti keskittynyt oikeaan ongelmaan. Me olemme tehneet 39 tarkistusta, tai siis minä olen tehnyt, ja olemme ottaneet esille kaikki tärkeimmät kysymykset, jotka liittyvät tärkeimpiin akseleihin, joita me pidämme tärkeinä ja pidämme myös vielä parannus kelpoisina. Meidän pitäisi ensinnäkin saada eurooppalaista politiikkaa. Sinällään ei ole miten osastoa tässä mietinnössä, mutta minun mielestäni nyt pitää olla oma otsikko myös Euroopan politiikasta. Tämä täytyy nähdä myös komission ja parlamentin kautta. Siksi täytyy ottaa myös pöytäkirja 27 ja 14 artikla perussopimuksessa ei ole mikään uusi asia. Vaikka, vaikka ei nyt olekaan mitään juridisia pykäliä, niin kyllä ainakin tätä voidaan harjoittaa. meillä on ohjausjaksossakin indikaattoreita, me vetoamme siihen myös tarkistuksessamme, että saadaan eurooppalaiset puitteet, siis kehykset, että saadaan jotain johdonmukaisuutta koko politiikalle Euroopassa, asuntopolitiikassa. Se on niin pirstaloitunutta, tilkun talkun siellä sun täällä, huonosti koordinoitua. Voidaan puhua tietenkin muustakin politiikasta, rahastoista, energiapolitiikasta, rakennerahasto, terveys, köyhyyden torjunta, eriarvoisuuden torjunta. Kaikki tämä on politiikka, joka liittyy tavallaan asuntopolitiikkaankin, mutta tässä ei ole mitään strategista näkökulmaa olemassa. Siksi tämä vaikuttaa mistä tärkeältä ja korostan sitä, että saadaan eurooppalaista politiikkaa. Ja siellä pari kysymystä sitten on tärkeää. Ensinnäkin kilpailupolitiikkaa. Unionin kilpailupolitiikka ei pelkästään työstä Eurooppa 2020 tavoitteita ja halutaan eriarvoisuutta torjua ja saada eurooppalaista sosiaalimallia, vaan se menee sitä vastaankin. Se perustuu vain markkinatalouteen ja jos tässä ollaan ristiriidassa sosiaalisten tavoitteiden kanssa, muun muassa asuntopolitiikassa, niin siinä Bryssel hajottaa monissa jäsenvaltioissa juuri tätä sosiaalista asuntopolitiikkaa ja kuten Ruotsin kohdalla, Hollannissakin, näin Ranskassakin. Ja siksi me tarvitsemme uutta näkökulmaa politiikkaan, saada sen järjestykseen ja tajuta, mikä siinä on sosiaalista tässä politiikassa. Sitten 16 tarkistus nimenomaan tähtää tähän, että tätä selvitetään, että päästään eroon ristiriidasta, että mietitään sitä myös yhdessä Euroopan 2020 strategian kanssa ja katsotaan, mitä meillä on yleishyödyllisiä talouspalveluita, jos eivät kunnioita näitä tavoitteita. 21 tarkistus haluaa myös valtiotukiohjelmaa uudistaa, että siinä autetaan asuntopolitiikan ongelmien ratkaisua, vaan vaaditaan, että jäsenvaltiot myös harjoittaisivat omaa riippumatonta politiikkaansa tässä. Kun tätä on kymmeniä vuosia pyritty hoitamaan myös hyvin tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Sitten kommentoi tätä, koska tässä on hyviä uutisiakin tavallaan, että meidän täytyy päästä eroon lainsäädäntöstä myöskin asuntolainoissa, jossa puututaan liikaa kuluttajien oikeuksia, kansalaisten oikeuksia, jos ajatellaan näitä oikeuksia, tässä on myös se 16 tarkistus. Tässä täytyy miettiä rahoitusjärjestelmää. Tässä halutaan riskiä jakaa, mutta tämä on epäoikeudenmukainen. Pankit eivät kanna mitään vastuuta riskistä ja sitten perheet ja henkilöt, niitä vain vainotaan, vaikka ovat jo täysin konkassa. Rans, Espanjassa tilanne on dramaattinen. Ihmiset häädetään taloistaan ja sitten pankit ottavat ottavat haltuunsa asunnot, myös nämä huonot pankit, ja ne vain ansaitsevat, koska siellä oli niin valtavia korkoja ja lainoja, epäoikeudenmukaisiakin, ja, ja velka vain jatkuu. Tämä on johtanut myllerryksen sosiaalisesti, ja 14. maaliskuuta tuomisto antoikin 415 tapauksessa päätöksen, miten epäoikeudenmukaisia nämä häädöt ovat olleet. Mitä sitten parlamentit tekevät? Nyt olisi aika verota, että saadaan aikaan tällaista asuntolainapolitiikkaa, niin että sen täytyy suojella nimenomaan kuluttajia, ei vain pankkeja. Eli kuluttajia tarvitaan, heitä täytyy suojella. Ja pankkien täytyy myös kantaa oma vastuunsa, jos kerran kuluttajien täytyy. Ja, ja jos heillä on oikeus vararikkoon, niin totta kai perheelläkin on oikeus omaan henkilökohtaisen konkurssiin, että saavat toisen mahdollisuuden. Ja jos on tehnyt virheen tietyssä taloudellisessa tilanteessa, kiitoksia kovasti. Toivottavasti tämä onnistuu tämä mietinnön kohdalla, joka sinällä on jo johdonmukainen, mutta sitä voidaan vielä vahvistaa niin, että se saa aikaan eurooppalaista politiikkaa niin, että kansalliset ajoitetaan ja edustajatkin ovat heidän puolellaan. Kiitoksia sitten puheenvuoronsa Phil Benion, mutta äh, en voi olla kommentoimatta kuitenkaan sitä, että Euroopan mittakaavassa ruvettaisiin asuntolainoja jo säätelemään. Se on vanha keppihevonen, mutta täytyy varoittaa, koska ensinnäkin tätä on kokeiltu pankkialalla Siinä on nähty, että siinä voidaan sen tarjontakykyä ja asuntolainen osalta vielä laajentaa. Eli jos tässä vaaditaan tällaista politiikkaa asuntolainen osalta, mutta todellakin sitten siinä muodossa, että voidaan käyttäjien oikeudetkin taata, ettei tule uusia markkinarakoja tarjolle tälle hyvin luovalle sektorille, joka jatkuvasti innovoi rahoitusalalla. Phil Benjon ja Elisabeth Moran. <clears throat> Yes, uh, thank you. I... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin kollegiallisesta lähestymistavasta tämän asiakirjan esittämisestä, joten oikein paljon kiitoksia ja myöskin kiitokset seminaarista, joka järjestettiin ennen asiakirjan laatimista. Silloin minullekin tarjoutui mahdollisuus kantaa oma korteni kekoon tähän alkuperäiseen tekstiin liittyen, mutta silti olen myöskin tarkistuksia laatinut melkoisen nipun. En käy niitä nyt kaikkia läpi näitä noin 300 tarkistusta, muutenhan täällä istuttaisiin vielä kymmenen aikaa, mutta muutamia termejä olen tänne lisännyt, eli kohtuuhintainen muun muassa, eli sosiaaliset ja kohtuuhintaiset asunnot. Meiltä löytyy tekninen määritelmä tälle, jotta sitä kuvastuisi, että eri sektorit tarjoavat näitä asuntoja, ei ainoastaan julkinen sektori. Ja sitten olen esittänyt tarkistuksia, joka viittaa julkisen ja yksityisen sektorin koska tietyissä jäsenvaltiossa on tapana toimia tältä pohjalta. Lisäksi yritin tarkentaa tätä valtion tukijärjestelmää ja meidän täytyy varmistaa, että löydämme tasapainoisen ratkaisumallin silloin, kun yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli. Eli tarkoituksena on huomioida myöskin syntyvät asumuskustannukset, energiahinnat, eli että meillä olisi kostuu hintaiset, kohtuuhintaiset asunto tarjolla panostamalla energiatehokkuuteen. Muuten tässä voimme ajautua noidan kehään. Eli meidän täytyy huom- ottaa sekä yhdist- unionin että kansallisen tason rahoitusta käyttöön, jotta saisimme todellista vipuvaikutusta aikaiseksi. Näin todellakin voitaisiin näitä ohjelmia sitten jatkossa rahoittaa. Mielestäni on ollut hyvä asia, että tässä on selkeä linjanveto jäsenvaltioiden ja unionin kompetenssin välillä ja minä olen todellakin luottavaisin mielin katsomassa tätä tulevaa työskentelyä. Kyllä hyviä kompromisseja saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Elisabeth Morin-Chartier. Rova Morin-Chartier, Jan Sinclair Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Thomas mä kyllä me äänestämme pikkusen myöhässä, olen pahoillani. Kollegat, olen pahoillani, mutta ollaan nyt pikkusen myöhässä todellakin tämän äänestyksen kanssa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No ei. Siis ennen kuin nyt tässä uh, suljen puheenluettelon ei. Herra Remon Henko, onko hän jo paikalla? No ei, eli eipä saa puheenvuoroa. Onko komissiosta ketään muuten sitten? Ei sieltäkään. Erinomaista. Rova Moran Chartier ja sitten Sinclair ja sitten vielä esittelijä. Sen jälkeen sitten eteenpäin. Ihan nopeasti puheenjohtaja. En halua lykätä myöhästymistämme enempää. Haluan kiittää Karima Deliä. Hän on ihan oikeassa. Nyt kun meillä on neuvottelut Euroopan sosiaalirahastojen pelastamisesta, joka on omistettu köyhyyden vastaiseen taisteluun, jos osa e-, Euroopan sosiaalirahastosta kohdistuisi köyhyyden vastaiseen taisteluun sosiaalisen asumisen alueella, niin totta kai tarvitaan eurooppalaista politiikkaa ja visiota. Eli nämä kulkevat käsi kädessä. Joten kiitämme Karma Delin työtä, joka helpottaa neuvottelutta me Euroopan sosiaalirahastosta. Ja kiitän häntä myös siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota joukkoon tarkistuksia, joita olen tehnyt erityisesti liittyen energiatehokkuuden parantamiseen sosiaalisen asumisen alueella. Sillä köyhimmät ovat niitä, jotka tapauksessa energiatehokkuuteen liittyviä ponnisteluita ei tehdä. Joten kiitos, että otitte tämän huomioon. Kiitos puheenjohtaja. Madam Rova Sinclair. Thank you, uh, Madam Chairman. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Epäilemättä sosiaalinen asuntotuote on tärkeä osa yhteiskuntiamme. Tiedän sen itsekin hyvin, koska itse olen asunut näissä kunnan asunnoissa – 18 vuotta sitä rahoitettiin konservatiivihallituksen aikana ja viimeinen työväen puolen hallitus sen jälkeen, kun Itä-Euroopan maitakin tuli unionin eteen, vain 40 000 ihmistä tulisi meille pelkästään. No totta kai siitä tuli valtava taakka paikallisviranomaisille, että voidaan rahoitusta suunnitella, kun näitä ihmisiä tulee maahamme. Lähes miljoona heitä oikeastaan tuli. Ja nyt totta kai ensi vuonna tulee aika paljon muitakin vielä itäisestä Euroopasta konservatiivi- ja liberaalikoalitio eivät vieläkään tiedä, kuinka paljon heitä tulee, miten paikallisviranomaiset oikein sitten ihmeessä voivat selviytyä sosiaalista asuntotuotannosta tässä tilanteessa. Tässä on valtava ongelma, joka luo paineita myös paikallisviranomaisen minun alueella. Niin tässä yksi esimerkki, jos minä auton yhtä ihmistä saaman asunnon omassa piirissäni Solihoolissa, Nimittäin he eivät halunneet keittiöstä, he halusivat uuden keittiön paikalle. Haluatteko sitten erityisoikeuksia? Merci, madame la Kiitos, rouva esittelijä. Chers euh, collègues, merci pour vos retours euh, d'amendements. Je crois aucune... Kiitoksia. Entä sosiaalinen asuminen on ongelma? vaan se on ratkaisu Euroopan kriisiin. Tässä mietinnössä pyrin tekemään parhaani, jotta löytäisimme mahdollisimman hyviä kompromisseja, mutta taistelu ei lopu parlamentissa. Se jatkuu myös komissiossa ja jäsenmaissa, jotta jokainen toteuttaisi perusoikeutta, oikeutta asumisen energiatehokkuuden suhteen ja energiaköyhyyden suhteen. Se on keskeinen osa mietintöä. Ja sen vuoksi me haluamme vahvistaa investointeja tällä sektorilla, kuten mainitsin. Niillä on myös välitä vaikutus työttömyyteen, koska kysymys on paikallisia, ei ulkomaille siirrettäviä työpaikkoja paikallisissa tuotantoketjuissa. Se on olennaista. Sano jotain hölmöä, Tämä, liittyy kompromissitarkistuksiin. Ne lähdetään tänä iltana, niitä ei ole vielä lähetetty. Ja tapaan sitten kompromissien puitteissa varjoesittelijät ensi viikolla. Kiitoksia, hyvä kollega. Me tarkastamme todellakin mainitsemanne kompromissitarkistukset 22. huhtikuuta. Äänestämme niistä sitten seuraavana päivänä. Se hoidettiin siinä. Ja nyt rupeamme suorittamaan äänestyksiä. Ensin kohta 18 kirjan muodossa suoritettava äänestys se liittyy kirjeeseemme Euroopan globalisaatiorahaston tiimoilta. Tässä on nyt itävaltalainen tapaus tupakkateollisuutta. Siis tämä tupakkayritys on Itävallassa ja on kaksinkertaisesti kärsinyt maapalloistumisesta. Ensinnäkin, jos ajatellaan kulutusta ja tuotantoa. Euroopassa kulutus laskee, Venäjällä, Kiinassa, jossain muuallakin se kasvaa. Siellä on tajuttu sen kiehtovuus. Tuotantokin laskee äänet puolesta vastaan, ei kun koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Onko kaikilla korttinsa mukana? Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Joo, kyllä minä näin. No niin, 46 puolesta, 36 puolesta, puheenjohtaja korjaa kaksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Kirje on hyväksytty. Toinen kirje budjettivaliokuntaan sekin herra Lamassuurille. Euroopan rahaston varojen käyttöönotto. Tässä on kyseessä Agile-yritys Italiassa – tietotekniikka, viestintätekniikan yritys, laajalle levinnyt yritys koneäänestyksenä. Tämäkin äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. kuusi puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä ääniä kirja näin ollen on hyväksytty. Seuraavaksi kohtaan 20. Äänestys kollegamme Sokorin lausunnosta naisten koulutus ja työllisyys ja liikkuvuus Euroopan unionissa. Tämä menee naisten oikeuksien valiokuntaan. Siellä on esittelijänä kollegamme Licia Ronzulle. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Kai hylätty, mutta me hoidamme sen koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ovat kaikki järjestäneet, äänestys päättyy. Il n'y a pas trop de PP, c'est sûr. Bon, maintenant tout le monde a pu... No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. Kasslerkin on saanut korttinsa. Kaikki hyvin. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan, ei tyhjiä. Seitsemän on hyväksytty siis itse asiassa. Kuusi. Yhteensovitettavissa puolesta vastaan samaa enemmistö, mutta tarkistamme koneäänestyksen. Äänestys alkaa. Tarkistus kuusi koneäänestyksenä. Il faut qu'elle surveille. Tout le monde a pu Mun on pivotin Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 24, 19. Toden totta hyväksytty 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta me tarkistamme Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 23 19.23. Eipä mennyt läpi. Kompromissi A. Puolesta vasta tyhjää hyväksytty. 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Suullisella tarkistuksella kukaan ei ole vastustanutkaan sitä, eli nyt 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 27, 12 selvästi hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 suullisella tarkistuksella täydennettynä, kuka ne vastustaa, eli äänestämme näin. Numerosta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme konejärjestyksen numero 36. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 19, 16, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 suullisesti täydennettynä, kuka ne vastustakaan. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja nyt koko teksti koneäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjää. Onnitellaan esittelijä. Et nous en venons au point 21. Saavumme kohtaan 21 Ravan McIntyreen. McIntyre lausunto kunnalle Tämä liittyy neuvoston direktiiviin, joka asettaa turvallisuutta koskevat perusnormit ja vahvistaa niitä ionisoivasta säteilystä aiheutuilta vaaroilta suojelemiseksi. Artikla 1.1. Tarkistus kaksi esittelijältä. Esittelijän puolesta puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. On a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. yksi puolesta 19 vastaan. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. 13 on vedetty pois. 22CI kohtaan tarkistus 14, Steinrück ja Christensen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa käytänteistä avaruusaluksiin puolesta vastaan hyväksytty. Ja loput tekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Sitä voidaan ottaa käsitellyt 16 kahdessa osassa. Steinrück, Tanasescu Kristensen ensimmäinen osa ammateista työhön puolesta tyhjää hyväksytty. Loputekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artiklu kohta 4, 1, 35, tarkistus 17, samat tekijät. Jälleen kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa altistumisesta julkisen altistuseen. Vähän toista puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja lopputekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 18 ei voida ottaa käsittelyyn, joten esittelijä neljä puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan elektronisesti. Tout Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 19 vastaan. Hyväksyttyhän se on. 511 esittelijä 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 19 Steinrich Christensen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi on vedetty pois. 11.1. Tarkistus 20. Steinberg, Talenescu, Kristensen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa raskauteen asti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 21 ja 7 vedetty pois. 12.2.2b. A. 22 Örichaba puolesta vastaan ja hyväksytty. Seuraava kohta. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 23. Ah Moi, quelque chose me dit maintenant que c'est clair que c'est adopté. 43 votants. 43 32 ääntä, 43 ääntä, 32 puolesta, 9 vastaan, 2 tyhjää, selkeästi hyväksy. 24 samalta tekijältä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Öri 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 samalta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16.1. Uusi kohta. Ja tässä on suullinen tarkistus että Steinrykiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. 29 Öri Chaba puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää. Sama tulos hylätty. Kymmenen puolesta vastaa tyhjää hylätty. Kompromissi A viltaryhmältä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 30 pennion puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 esittelijältä poistamisen tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 a, 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 Öri Chaba puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 E kahden ryhmän kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja 30, 35 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyt. 36 samalta. Tarkastetaan 35. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestäneet, äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 20 kolme vastaan olitte täysin oikeassa, täysin hylätty. 36 samat tekijät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 samalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 Eri Chaba puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 49 öörin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 ööri joobaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 ei voida ottaa käsittely. 52 suullisesti tarkistettuna. Ööri chamba puolesta vastaan. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selkeästi hyväksytty. Johdantaosista tarkistus 24, tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Teksti kokonaisuudessaan elektronisesti. Äänestys alkaa. clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 41 puolesta, Yksi vastaan. Ja kaksi tyhjää. Korjaan tulosta. 40 puolesta. Yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Koska täällä on yksi sosialisti liikaa.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 Bien, chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Sitten kohti 22. Shhh. Äänestämme rouva Omen Räyttenin mietinnöstä. Se on valiokuntaloitteinen mietintö liittyen komission valkoiseen kirjaan. Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten. No niin, äänestysluettelossa olen työjärjestyksen mukaan ihan noudattanut 164-161 artikloja, jossa määritellään, mikä on järjestys äänestysluettelussa, myös kun on kyse kompromisseista äänestäminen. Ne menevät etusijalle ohi muiden tarkistusten. Tämä on täysistunnon vakiinnuttama käytäntö. Me toteutamme sitä myös täällä valiokunnassa. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous en venons au paragraphe 2. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksänkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 peruttu ja nyt 146 poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistava koneäänestyksenä numero 152. Äänestys alkaa. But what you vote? Äänestitte miten? Äänestys päättyy. 27.15 hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä numeron 162. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 20 22 hylätty. 164 suullisesti täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta. Thomas Hendeliltä, ei puhu ehkä korjaa, Thomas Hendeliltä, Thomas Hendeliltä, vaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Je crois que nous devons voter le 160. Ja sitten 171 kai seuraavaksi täytyy ottaa kohtaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 173 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 187 suullisesti täydennettynä puolesta, 187 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen numero 187. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27, 12, 3, selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi 2H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa numero 199 Beckeriltä. Haluatte ilmeisesti tarkistuttaa tämän 199 Beckeriltä. Eli me tarkistamme 199 Beckeriltä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy kolmekymmentä kolme, Ei kun. Rova Harkki, miten sä äänestitte? Siis kolmekymmentä kaksi kolme, Ylättynyt kuitenkin 200 Tuomas Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen numeron 210. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.23 hylättyä. Kaksi poistoesitystä 212 213. Poistoesityksiä siis puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Nyt 214 Hendeliltä puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 suullisesti täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksen numeron 237. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21, 22, hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No nyt tästä on jo dysleksia häiriöitä ja puheenjohtaja korjaa, eli nyt kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi M on hyväksytty. Sitten kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260, 263 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavat kaksi peruttu nyt 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta, 281 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä numero 281 vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 26.17 hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 poistoesitys puolesta vastaan tyhjää hylätty kolmesta yksi puolesta vastaan tyhjää. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 suullisesti täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi T T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 raukeaa. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 suullisesti täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 kolmessa osassa ensimmäinen osa. Whereas ja niin edelleen sanoihin is generally claimed asti puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa ilmeisesti, kolmaskin. Jos siellä kerran v niin kai se liittyy johonkin. Kompromissi V. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksenä. Ei ole pitkään aikaan äänestettykään koneäänestystä. 41. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 20-21. Ei tyhjiä. 41 on hylätty. Euh, après le considérant. Seuraavaksi 44 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 esittelijältä kohta kohdalta koko tekstin ilman sanoja at a fast pace. Puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten jos haluamme mennä joku nopeasti, niin sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta ei tästä kerrottu, että se oli peruttu se. Eli sen jälkeen meillä on tarkistus kaksi Hendeliltä puolesta vastaan tyhjää puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksenä numero kaksi. Vote est ouvert. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22.19. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausuntoihin. Todettakoon, että 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32 ja niin edelleen 70 asti Ekonista ovat osa meidän toimivaltaamme ja niistä ei äänestetä. Ne liittyvät toiseen pilariin. Sen sijaan äänestämme erinäisistä kohdista, joihin meillä on jaettua toimivaltaa. Ehkä äänestyksen jälkeen nämä menevät muihin osin tekstiä tosin. No katsotaan se sitten esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa aikanaan, minne nämä kohdat voidaan panna. Ekon neljä puolesta Neljä puolesta. Esittelijä vastaan. Puolesta. Puolesta. Kohta neljä sanoo puheenjohtaja Ekonista. Vastaan. Tyhjää. Neljä hylätty. Kymmenen Ekonista puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistamme koneäänestyksenä Ekon 10. Les socialistes soutiennent la Commission économique et monétaire contre le PPE. C'est le monde à l'envers. Alors le vote est clos. Maailman nurin perin sosialistit tukevat talousvaliokuntaa toisin kuin EPP. Äänestys alkaa. 21 puolesta. Rava Haakin, miten äänestätte? 22 puolesta 17 vastaan. Ei tyhjiä. 10 hyväksytty. 11 Ekonilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan. Puolesta vastaan ja selkeästi hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 47 ekon puolesta vastaan tyhjä hylätty. Osa 49. 47 ekonilta tarkistetaan äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 16 vasta, 47 on hyväksytty. Osa 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 49. <coughs> Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Oletko äänestänyt Äänestys on päättynyt. 24 ja 16 äänin hyväksytty myöskin. Rava Omeraita. What I would like to say to my colleague. Kollegoille haluaisin todeta seuraavaa. Minä en vastusta itse sisältöä. Ekon valiokunnan tarkistukset löytyvät jo mietinnöstä. Tästä syystä vastustamme tätä, joten olisi väärin uskoa, että äänestäisimme nyt näistä uudista kappaleista. Jos tässä olisi jotain uutta, tämän haluaisin sanoa myöskin teille, jos tässä on jotain uutta, niin ne täytyy ottaa esille. Se on ihan selvä, mutta tämä nyt on ihan jonnin joutava. Ja tämä pätee myöskin naisasianvaliokunnan tilanteeseen. Rava esittelijä. Saan teidän mielipiteen esittelijänä, mutta me ter- erittäin huolesti tarkistamme asiat ja käytännön mukaisesti olemme tarkistaneet, mitkä kohdat on tullut katettua tai ei. Ja Thomas Mannin mietinnössä Ekonissa me lähdemme, että tässä oli joukko tarkistuksia, jotka olivat avoimia ja jotka eivät ole äänestyslistalla. Kohdat 1, 2, 3,

Tässä oli 15 kohtaa, jotka eivät olleet katettuja, joista me äänestämme, vaikka kaikki tietävät, että oli olette, teidän kantanne on kielteinen kaikista näistä kohdista. Jatketaan äänestystä siinä, missä oltiin. Rova vastaus. Minä haluaisin tietää, koska saimme äänestysluetun kovin myöhään. Koskeeko tämä myös FEM-valiokuntaa? Älkää huolestuko, sama juttu pätee siinä. Tässä on parikymmentä naisvaliokunnan kohtaa, joista voi äänestää, koska olemme niin lausuntoja niitä kata. Tai ne tarkistukset. No niin, oletteko tyytyväisiä? No mikä mättää? Okay. Voilà. Moi, écoutez, euh, j'ai vérifié avec le secrétariat. Olen sihteeristön kanssa tarkastanut kannat ja lista, joka teille on annettu, on, on täysin asianmukainen. Jotkut, jos jotkut ryhmät haluavat viritellä äänestyslistaa, ryhmän on palattava täysistunnassa asiaan, mutta me äänestämme. 57 Ekon. Ja muistan teitä esittelijä vastaan. Mutta talousvaliokunnan esittelijä on iloinen, että äänestää 57 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tämä varmasti esittelijä on tyytyväinen. 58 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 59. Ekon puolesta, vastaan, tyhjää. Taitaa olla hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkastetaan vaan. C'est ouvert. En vérification sur le 71 et Madame Markin vote pour. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 27 puolesta, 15 vastaan, selkeästi hyväksytty. 73 samalta valikunnalta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko kohta 24, äh, 5 puolesta vastaan hyväksytty. FEM-valiokunta. Onko teillä ongelma, että seurataan äänestyslistaa, joka ei vastaa asioiden normaalia järjestystä, koska olemme äänestäneet sitä ennen substanssin kohtia. Olkoon tämä poikkeussäännöstämme. C puolesta vastaan. Tyhjä tarkistetaan. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 17 vastaan, tyhjää yksi, hyväksytty. Johdataan D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. L puolesta, vastaan. Kuka on puolesta? Vastaan, tyhjää, Tarkistetaan, rakkaat kollegat. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 25. 25 puolesta, 17 vastaan. Hyväksytty. M puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. N puolesta Vastaa tyhjää hyväksi. O puolesta vastaan tyhjää hylätty. D, kaksi, kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sana miehet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaa tyhjää hylätty. Seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa työvoimamarkkinoihin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopputeksti puolesta vastaa tyhjää hylätty. Tarkistetaan toinen osa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, ja 17 vastaan. Yksi tyhjä. Tänne osa on myös hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Seitsemän, 17 äh, fem puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 20 17 tarkistus. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 25 pour 10. 25 puolesta, 17 vastaan hyväksytty, 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 20. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt 25 puolesta 17 vastaan 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 fem puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Teksti kokonaisuudessaan elektronisesti äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 31 puolesta, 4 vastaan, 6 tyhjää. Onnittelemme esittelijä. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Älkääpä lähtekö. Meillä on vielä äänestys. 23 kohta. Rova Omeroitten, älkää lähtekö tässä vielä äänestys. Yes, I have two remarks. Kaksi huomiota. Ensinnäkin kiitos kaikille niille, jotka tekivät tämän tekstin tiimolta kanssani yhteistyötä. Tulos on hyvä. Kiitos siis kaikille. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, liittyy siihen, että nyt meidän täytyy olla tarkkana, sillä sosiaali- valiokunnassa saatiin hyvä sisältö aikaiseksi, mutta mitä tulee sitten Ekonin ja Femin liittyen, niin mietinnöstä näiden valiokuntien asiat on hoidettu tai ne ovat jopa osittain myöskin ristiriidassa tekstin sisällön kanssa, joten meidän täytyy nyt sihteeristön kanssa katsoa, miten tästä edetään ennen kuin asia menee sitten täysistuntokäsittelyyn. Näin totesimme, että tämä on ryhmien vastuulla. Ja jos jostain äänestetty, se ei ollut katsottu. 23. Ja Haakinille puheenvuoro. Kysymys on neuvottelumandaatista globalisaatiorahaston suhteen 2014-2020. 7.8. helmikuuta neuvosto on, on valinnoidon tämän rahaston olemassaolon. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kerron kollegoille, että rahoituskehyksen tehdystä päätöksen jälkeen päätettiin jättää keskustelua globalisaatiorahastoa, mutta nyt siellä on vain 150 miljoonaa vuosittain, eli vähemmän, niin sitten lykättiin täysistunto äänestystä koska oli epävarmuutta ylipäätään rahaston tulevaisuudesta. Maaliskuussa 22. päivä sosiaalityöryhmä halusi puuttua kaikkien kiperimpiin ongelmiin rahastossa. Ja 27. päivä puolestaan Koreper käsitteli sitä myös yhteisrahoituksen ja kriisikriteereiden osalta niin, että voidaan saada aikaan neuvotteluvaltuudet parlamentin neuvotteluja varten haluan, että äänestämme tämän puolesta ja annetaan neuvostolle myönteinen merkki, että voidaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman nopeasti. Ne täytyy saada päätöksessä syyskuuhun mennessä, jos haluamme, että rahasto sitten on käynnissä myös ensimmäinen tammikuuta alkaen. Ja tässä kaikki, kiitos. Merci beaucoup. Kovasti kiitoksia. Elektronisesti äänestetään mandaatti pyynnöstä liittyen mietintöön, josta äänestettiin 6. marraskuuta, jonka postarva Haakin puhui. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote... Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Mandaatti annetaan 36 äänellä puolesta yksi vastaan ja yksi tyhjää. Pitää myös todeta, että neuvottelutiimiin kuuluvat Minna puheenjohtajana, Haakin esittelijänä, Bauer, EPP Varjo, esittelijä, Darden, SD-ryhmän Varjo, esittelijä, Cornelissen vihreitten, Thuber, Gue, Cabrnoch, ECR, Jag vill zattaa EFD. Olemme lopettaneet tämän kohdan käsittelyyn. Ja tulemme kohtaan 24. Siinä tarkastelemme 517 tarkistusta, jotka on tehty mietintöön liittyen komission ehdotukseen asetusehdotus vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoksi. Näin ollen tässä puheenvuoron saa esittelijämme Emil Costello. Rouva esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and, uh... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuten sanoitte, 517 tarkistusta on jätetty valiokuntatasolla tähän luonnokseen. Tämä osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita tästä ohjelmasta ja sitoumuksesta ohjelmaa kohtaan ja halua parantaa komission ehdotusta. Tarkistukset saatiin pöydälle vasta maanantaina. Olen käynyt ne kohta kohdalta läpi ja minulla on nyt ensimmäinen käsitys tästä tässä vaiheessa ja aion varjoistelijoiden kanssa paneutua niihin uudemman kerran myöhemmin. Kun kävin nämä nyt ensimmäistä kertaa läpi, niin kyllä minä uskon, että pääsemme siltä pohjalta hy- kompromisseja hiomaan useallakin rintamalla. Ensinnäkin viitataan suorempaan perusoikeuskirjaan, sitten Eurostatin tilastot koskien sosiaalista syrjäytymistä vaarankohteena olevat ryhmät, sitten laadukkaat elintarvikkeet ja niiden tarjoaminen sekä terveelliset elintarvikkeet, köyhyysraja ja sitten kansallisten elintarvikeohjelmien tukeminen, kumppanuusohjelman soveltaminen kaikilla tasoilla ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sitten poistetaan esteitä siltä, että liikkeet voivat tarjota elintarvikeapua vähän varaisimmille. Sitten tärkeänä pidettiin myöskin selkeitä määritelmiä ja sitten useat tarkistukset liittyvät loppukäyttäjä määritelmään tai loppuhyödyn saajaan. Myöskin ihmisarvoisuutta yritetään ajaa ja sitten yritetään vastustaa sitä, että ihmiset, jotka saavat tätä elintarvikeapua, niin heitä ei ikään kuin stigmatisoitaisiin. Monet jäsenet viittasivat myöskin siihen, että meidän tulisi korostaa sitä aspektia, että rahasto ja sen olemassaolo ei vie mahdollisuutta kansallisten vastavallisten ohjelmien käytölle. Monet tarkistukset liittyivät myöskin siihen, että pitäisi yksinkertaistaa muun muassa hakumenettelyä ja arviointi sekä raportointimenettelyjä. Joissakin teksteissä viitattiin aikaisempiin päätöslausumateksteihin aiheesta kodittomuus ja joissakin tarkistuksissa haluttiin vielä tarkentaa tätä liitännäistoimenpiteiden määritelmää ja sitten myöskin sitä, miten tulkitaan hankalimmassa asemassa olevien henkilöiden ryhmä ja sitten myöskin tämä alueelliset ja paikalliset elintarvikeketjut. Tässä palataan taas tähän terveellisten ja laadukkaiden ruokien kysymykseen ja sitten äh, lähiruuan käyttö ja lähiprojektien käyttö. Ja todettiin, että olisi hyvä, jos Euroopan tasolla voitaisiin tukea hyvien käytänteiden jakamisajatusta. Tähän tarkistuksissakin viitattiin. Joissakin tarkistuksissa käsiteltiin sitä, että komission pitäisi ainakin kerran vuodessa konsultoida kumppanijärjestöjä, eli, eli että kumppanuusperiaatetta sovelletaan tätä ohjelmaa toteutettaessa. Lukuisissa tarkistuksissa pyydetään myöskin komissiota varmistamaan, että Euroopan parlamentille raportoidaan säännönmukaisesti yhtä lailla kuin neuvostolle, ja tärkeää on, että parlamentilla on oma roolinsa ohjelman täytäntöönpanon valvomisessa. Joissakin tarkistuksissa viitataan siihen, että komission ja kansallisten viranomaisten sekä asianosasten pitäisi säännönmukaisesti tarkastella yksissä tuumin ohjelmien toteutumista. Laaja-alaisesti tuettiin tätä ajatusta, että otetaan liitännästoimenpiteitä käyttöön ja etteivät kaikki joutuisi ryhtyä tällaisiin liitännästoimenpiteisiin Tätä asiaa on käsitelty kansalaisjärjestöjen ja yh- muiden toimijoiden kanssa. Ja mitä tulee ex ante arviointiin, joitakin tarkistuksia tähän arviointipuoleenkin jätettiin. Tiettyjen asioiden osalta ei oltu aivan täysin yhtä mieltä ja näihin kysymyksiin täytyy vielä varjoesittelijäkokouksissa palata. Ensinnäkin kyse on tästä yhteisrahoituskokonaisuudesta. Jotkut vaativat EU-ta 100 prosentin rahoitusosuutta, toiset taas tukevat komission esittämää ehdotusta yhteisrahoituksesta. Lisäksi on ehdotuksia, jotka liittyvät yhteisrahoitukseen, joka perustuisi joko vapaaehtoisuuteen, joten meidän täytyy katsoa näitä tarkistuksia vielä lähemmin. Sitten niihin tarkistuksiin, jotka vaativat jäsenvaltioita tai vaativat, että jäsenvaltioiden osallistuminen olisi vapaaehtoista. Tästäkin täytyy vielä keskustella uudemman kerran. Minähän jo totesin, että viime kuisessa kokouksessa, kun esittelimme tämän tekstin, niin siellä tämä vapaaehtoisuus tuli esille ja tärkeää on varmistaa, että tarjolla oleva vähäinenkin rahoitus osoitetaan suoraan tälle ohjelmalle. On tärkeää varmistaa, että vapaaehtoinen osallistuminen olisi mahdollinen. Eli näin varmistetaan, että rahoitus todellakin on näille jäsenvaltioille tarjolla, jotka päättävät osallistua ohjelmaan. Joissakin tarkistuksissa viitataan siihen, että rahastosta pitäisi panostaa vain ainoastaan kansallisiin elintarviketukiohjelmiin, eli ei haluta tätä laajempaa lähestymistapaa hyväksyttävän. Tästäkin keskusteltiin yksityiskohtaisesti julkisessa kuulemistilaisuudessa 22. maaliskuuta. Yleisesti kansalaisjärjestön edustajat tukivat tätä laajempaa lähestymistapaa ohjelmien toteutuksessa – kunhan tämä on vain riittävän joustava. Sitten neljänneksi vielä. Täältä löytyy tarkistus, joka liittyy jäsenvaltioiden velvollisuuteen koskien niitä toimia, jotka liittyvät elintarvikkeiden hukkaamiseen. Sitten tämä ohjelman budjetointi. Joissakin tarkistuksissa viitataan 3,5 miljardiin, toisessa taas 5 miljardiin. Aika lailla tyytymättömiä oltiin tammi-helmikuussa tähän budjetointiin liittyen. Mutta tietenkin kaikki riippuu monivuotisista rahoituskehyksistä ja siihen liittyvistä päätöksistä, eli me emme voi päättää siitä, mutta ymmärrän toki, kun kollegat ovat huolissaan tästä vähäisestä budjetoinnista ja vaativat lisää rahaa käyttöön. Yhtä lailla kiivasta keskustelua tulee aiheuttamaan ne tarkistukset, jotka liittyvät eri indikaattoreihin, eli artikla 6. Tähän liittyen on esitetty tarkistuksia, joiden mukaan näitä indikaattoreita tulisi käyttää hyväksi ja sitten myöskin tämä köyhyysalan, köyhyysrajan alapuolella asuvien tai elävien kynnyksen määritteleminen ja minä uskon, että on olemassa lukuisia kysymyksiä indikaattoreihin liittyen, joihin meidän täytyy vielä paneutua. Tarkistuksesta löytyy myöskin sellainen kysymys, joka liittyy siirtymäkauden toimenpiteisiin. Jotkut ovat huolissaan siitä, että ohjelma sitä ei voida ottaa käyttöön heti ensi vuoden alusta lähtien, ja onkin erittäin tärkeää, että järjestelmässä mukana olevat järjestöt voivat jatkaa työtään keskeytyksittä tai ilman vaaraa, että rahoitusta ei olekaan enää tarjolla. Tähän liittyviä tarkistuksia on esitetty lukuisia, joten tähänkin on vielä palattava. Yksi ainokainen tarkas, tarkistus viittaa siihen, että pitäisi koko ehdotus hylätä kokonaisuudessaan. Sitä en tietenkään voi hyväksyä, koska minä olen vakuuttunut siitä, että kuulemistilaisuudessa ja keskusteluissa kansalaisyhteiskuntaan järjestöjen kanssa ja kuultuani jäsenten kommentit ja luettuani nämä tarkistukset, niin mielestäni ne osoittavat sen, että kyllä Euroopan unionin pitää osoittaa solidarisuutta – vähän vähän osaisten suuntaan. Monet käyttävät ruokapankkipalveluja hyväksi ja olisi todellakin väärä viesti, jos me emme haluaisikaan tällaista ohjelmaa jatkossa enää käyttää. Siinä siis pähkinänkuoressa nämä kommentit, mutta kuten sanottu, pitkälti olemme samoilla linjoilla. Kompromissitarkistuksia varmaan saadaan laadittua. Varjoesittelijöiden kokous järjestetään heti ensi viikolla ja keskustelemme kompromissitarkistuksista huhtikuussa ja ajattelin järjestää lukuisia kokouksia varjoesittelijöiden kanssa ennen tulevaa kokoustamme. Vielä kerran kiitokset kollegoille avustanne ja tuesta. Minä uskon, että näiden tarkistusten pohjalta saamme laadittua hyvän ohjelman, vakaan sellaisen, ja aikanaan valmistuva ohjelma on kansalaisten hyödyksi. Muistutettakoon vielä siitä, että neuvosto keskustelee samaan aikaan tästä ohjelmasta – 2,5 miljardia sovittiin viime kuun lopussa MFF-neuvotteluiden yhteydessä, mutta me tiedämme myöskin, että neuvostossa neuvottelut jatkuvat ja me katsomme, miten neuvottelut siellä sitten etenevät. Kiitoksia. Kiitos, hyvä esittelijä. Ensin puheenvuoron saa Shava Öri ja sen jälkeen Marian Harkin. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan aluksi minä haluaisin esittää kiitokseni rouva Kostellolle. Olen aivan varma siitä, että hänen työnsä ei ole ollut kovin helppoa. Mikä sitten voisi helpottaa hänen työtään on se, että kun ajatellaan näitä peruslinjoja, niin niistä me olemme samaa mieltä. Mutta yhtä lailla meidän täytyy miettiä myös, miten tässä käydään myös neuvostossa tämä Rimmelan keskustelua. Tämä koskee siis nimenomaan tämä koko rahaston tulevaisuutta. On jopa esitetty sellaisia näkemyksiä, jotka kokonaan kyseenalaistavat rahaston jatkoon. Me haluammekin nyt myönteisen vastauksen ja toivomme, että neuvostokin haluaa jatkaa rahaston rahoittamista. Siis vielä kerran haluaisin tähdentää sitä, että minä olen paljon samaa mieltä ja voin tukea monia tekijöitä tässä mietintöluonnoksessa. Minäkin olen tehnyt joitakin tarkistuksia, joissa halutaan vielä lisätä vähävaraisimmille tarkoitettuja tukia ja siinä voitaisiin puolestaan leikata varoja, joita tarjotaan kansalaisjärjestöille. 85 prosenttia yhteisrahoituksena vaikuttaa meistä hyvältä. Ei kaikkia noin vain voi antaa ilmaiseksi. Näin voidaan päästä tavoitteeseemme. Eli jäsenvaltiotkin olisivat jotenkin taju, tajuisivat paremmin myös vähävaraisimpien aseman ja rahoittaisivat näitä toimia. Mitä sitten tulee pakollisuuteen tai vapaaehtoisuuteen rahastossa, niin siinä varmastikin on erimielisyyksiä hallitusten kesken. On syytä vielä miettiä, mitä seurauksia mahdollisesti on sellaisella rahastolla, joka olisikin pakollinen, tai jos se sitten olisikin vapaaehtoinen. Tätä monimutkaistaa myös se seikka, että osa rahastosta rahoitettaisiin sosiaalirahastosta. Suuri osa jäsenvaltioista kuitenkin edelleen haluaisi säilyttää tämän osallistumisen vapaaehtoisena. Eli tämä kysymys on edelleen avoinna. Me seuraamme siis hyvin tarkkaan neuvotteluja myös neuvostossa. Sitten kumppanuusjärjestöstä olen aivan samaa mieltä. Minä haluaisin tehdä kriteerit vielä selvemmäksi. Sitä paitsi kriteereitä täytyy laatia nimenomaan jäsenvaltioissa, kun ajatellaan valvontaa ja yhdenmukaista sääntelyä näiden kumppanuusjärjestöjen osalta. Totta kai niitä tarvitaan, mutta niitä täytyy myös selkeästi säännellä. Tässä joitakin ajatuksia, jotka ovat olleet taustalla, kun itse olen laatinut joitakin tarkistusehdotuksia. Tämä on siis minun Niin Minun tavoitteenani on löytää hyviä sopuratkaisuja ja ajoissa myös. Nimittäin siitä syystä, että voidaan mennä sitten neuvottelupöytään neuvoston kanssa siinä hengessä, että tämä rahasto jatkaisi. Marian Harkin, sen jälkeen Rova Kornelissen. Uh, thank you. Well, first of all, just to uh, thank the rapporteur. Kiittäisin esittelijää hänen työstään tähän mennessä. Hän on sydämestään mukana tässä ja työtä varmasti paljon edessä tarkistusten kanssa. Tuon häntä monessa asiassa, esimerkiksi paikalliset ruokaketjut, kansallinen ruoka-apu, kumppanuusperiaate, ruokajätteen välttämäminen. Budjettielinteen Jotkut haluavat lisää. Minun mielestä pidetään se, mikä on neuvoston keskustelusta et paljon kertonut. Jos sulla on jotain lisää lopuksi sanottavana, olisin kiinnostunut. Me haluaisimme, että tämä on vapaaehtoista. Ja jos joku maa ei rahaa käytä, rahat palaisivat rahastoon eikä EU-budjettiin. Ja kollegoista haluaa 100 prosenttia yhteisrahoitusta – koska heidän mukaansa jäsenvaltiot, jotka eniten tukea tarvitsevat, vähiten yhteisrahoitukseen pystyvät osallistumaan. Jotkut ovat sitä mieltä, että jos yhteisrahoitusta on jonkun verran, niin siinä olisi kerrannaisvaikutuksia. Olen minun mielipiteeni on vähän tasarahallen agnostinen. Katsotaan tarkistuksi. Tärkeintä on, että hakuprosessi ei ole liian monimutkaista. Ja arviointia täytyy katsoa tarkkaan. Me haluamme, että tämä toimii. Haluamme, tuloksen olevan mitattavaa. Mutta täytyy olla varovainen, ettei tässä ole kerroksittain kansalaisjärjestöjä. Ja neuvoston kannan huomioon ottaen tarvitsee valiokunnassa selkeän kannan, että neuvosto liikahtaisi eteenpäin. Ne tietävät, että mikä siellä jumiuttaa asioita, niin se ei jumiuta täällä. Cornelis. Kiitos rouva Cornelissen ja sitten Jeslöveska. Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tässä on varmasti edessä monta tuntia kivaa keskustelua varjoesittelijöiden kesken, kun päästään perille. Odotan innolla tässä kompromissitapaamista. Varmasti on mielenkiintoista edessä. Vihreille tässä on kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin, että käytettäisiin hukkaan mennyttä elintarvikkeita paremmin, tai sitten ainakin vältettäisiin hukkaan menemistä. 226 tarkistus on tässä tärkeässä asemassa. Hyvä, että Rova Harkkinilla on samantyyppinen tarkistus hänelläkin. Eli tukea löytyy. 20 miljoonaa tonnia menee hukkaan mukaan elintarvikkeita tai 90 kaiken kaikkiaan 20 olisi vielä ihan syömäkelpoista. Nykyohjelma käyttää noin 40 000 tonnia. Voisin nyt kuvitella, että jos vähän enemmän käytettäisiin muuten hukkaan meneviä elintarvikkeita, niin siellä löytyy varmasti myös mahdollisuuksia kasvattaa tätä määrää. Haluamme antaa ruokapankkeille ja vastaaville välineitä myös tehdä sopimuksia tuottajien, markettien, maanviljelijöiden kanssa. Toiseksi haluaisimme rahan päätyvän niiden käsin, jotka eniten sitä tarvitsevat. Ei tässä paljon jaettavaa ole. Eli täytyy keskittää se selkeästi oikeaan osoitteeseen – Siksi olisi elintärkeää antaa jäsenvaltioille mahdollisuus osallistua tähän. Ei ole mitään järkeä siinä, että osaaminen jäsenvaltioille, jotka eivät edes halua sitä. Eli kiertoon se on pantava. Me haluaisimme jotenkin eriyttää yhteisrahoitusta, että rikkaammat maksavat enemmän ja köyhemmät vähemmän. Eli yhteisvastuun tunnekin vahvistuisi. Sitten olisi rahakin kertakaikkiaan enemmän, jos voi sataprosenttisesti yhteisrahoistaa, niin kun vähän rahaa on tarjolla muutenkin, niin ei välttämättä menisi pahimmassa tarpeessa oleviin maihin riittävästi. Täällä on jotakin tarkistuksia, jotka haluavat sit laajentaa koskemaan suhteellista köyhyyttä, vaikka yleensä kun köyhyys mainitaan, niin mielestäni on aina tärkeää, että suhteellinen köyhyyskin huomioitaisiin. Enpä usko kuitenkaan, että näin on tässä tapauksessa. Rahastohan halua antaa materiaalisessa puutteessa oleville tukea. Eli tämä täytyy huomioida myös joko avaimessa. Jos ajatellaan nykyistä riippuvuutta joissakin maissa tai järjestöissä edelliseen rahastoon, se olisi kyllä huomioitu Unkarissa. Siellä on 40 000 ihmistä jo käyttänyt edellisiä varoja rahastosta. Se olisi huomioitava, että etteivät he jää ilman elintarvikkeita ensi vuoden alusta lukien. Pari teknisempää kysymystä vielä. Kuvittelisin, että meidän täytyy löytää keino saada yhteistä rahoitusta myös yksityisiltä toimijoilta. Komissio on sanonut, että ei haluta, että sinne tulee rahaa itse organisaatiolta. Ihan hyvä näin, koska se mutkistaisi asioita. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos ajatellaan supermarketketjua paikallisella tasolla tai valtakunnallisiakin ketjuja, tai jos ajatellaan jotain lottojärjestöjä, niin jos haluavat tulla mukaan, niin miksi meidän pitäisi se estää? Ja niin, että se tehdään yksinkertaisemmaksi jäsenvaltiolle. Ainakin mahdollistettaisiin tämä, että käytettäisiin ESR-mekanismeja hakumenettelyssä. Kysymys vielä esittelijälle. Huomasin, että olit ottanut mukaan myös sen, että ei voitaisi maksaa kuin korkeita 10 prosenttia haetusta. Tämä liittyy myös siihen, miten jotkut ruokapankit tai supermarketit toimivat, mutta entäpä sitten tulopuoli? Jos annetaan ilmaista ruokaa, he myyvät ja saavat tuloja, miten niille käy? Kiitos. Madame Jeslowiecka. Rouva Jeslowiecka Jasłowiaska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Inicjatywa utworzenia Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej... Kyllähän tällaisia aloitteita tarvitaan. Euroopassa vallitsevan köyhyyden vastaisessa taistelussa. Ja olen iloinen siitä, että esittelijä tekee työtä hyvän tekstin puolesta. Omien tarkistusteni tarkoituksena on tehostaa käytettävissä olevien varojen tehokasta käyttöä, jotta mahdollisimman monet pääsivät tästä tuesta nauttimaan. Tarkistukseni 387 siinä ehdotan, että rahaa ja elintarvikkeita, jotka hyväntekeväisyysjärjestöt – hankkivat ja tarjoavat – niin se olisi etusijalla. Ja sitten vielä tämä arvonlisäverokysymys, eli 459 tarkistukseni. Toden totta, monet järjestöt eivät välttämättä kykene hakemaan rahaa tästä rahastosta. Tätä pitää helpottaa, kuten kollega Öri sanoi. Valvonta on hyvin tärkeässä asemassa silloin, kun varoja jaetaan ja kun halutaan varmistaa, että todelliset kohderyhmät saavat näitä varoja. Tähän pitäisi lisätä myöskin vielä yksi indikaattoriryhmä, eli köyhyys, uhan alla elävät ihmiset, erityisesti lapset. Mielestäni tämä olisi oiva indikaattori, joka tulisi huomioida, koska se löytyy myöskin 2020 strategiasta. ESRn käyttömahdollisuuksiakin pitäisi rajata selkeämmin. Näin voimme välttyä siltä, että rahoitamme kahteen kertaan samoja toimia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin kiitos esittelijälle tehdystä työstä, jota hän asti. Mutta ennen kuin menen tarkistuksiin, niin yksityiskohtaisemmin niin ottaisin esille muutaman tekijän. Mukaan lukien myös tämä nykytilanne siinä työssä, mitä muissa valiokunnissakin on jo tehty osana tätä työtä mietinnön tiimoilta. Tässä tarkoitan ennen kaikkea maatalous- ja regivaliokunnan työtä. Agrivaliokunnassa vähän sen pohjalta, mitä eri tahot ovat tästä todenneet, eli toimijat reagoineet, esimerkiksi elintarvikepankit, niin ehkä kannattaa muistaa, missä puitteissa toimimme. Tuomioistuimen päätös nyt on olemassa. Komission esitys puolestaan aika selvästi myös meidän valiokunnamme jatkuvan painostuksen vuoksi – mukaan lukee myös eri vaiheet, suullinen kysymys, kuuleminen ja niin päin pois, niin komission ehdotus tämä pohjalta ottaa huomioon, koska tässä on nyt 175 artikla käytössä perussopimuksesta, niin tukeutuu tuomioistuimen päätökseen. Ja varmasti tätä yhtälöä on syytä myös noudattaa. Tarkistusten myötä me pyrimme saada aikaan edellisen ohjelman, mutta ei se onnistu. On kyse nyt yhtälöstä, joka on hankala es, maatalousvaliokunnan valmistelikon tämän ymmärtänyt, että paljon on saatu aikaan siinä hengessä, mitä esittelijäkin on esittänyt, niin ettei hukkaa menisi niin paljon elintarvikkeita, valistetaan hyvistä käytänteistä, mutta jos rahasto halutaan pelkästään elintarvikejakeluun osoittaa, niin ei se onnistu. Ei se kuitenkaan estä mielestäni sitä, että voidaan miettiä mihin suuntaan mennä, että jos on maatalousvaroja olevassa, niin niiden pitäisi olla tässä mukana. Ja nimenomaan olemassa olevien varastojen pohjalta voidaan tätä ajatella, ja eikä tuomioistuimen oikeuskäytäntäkään voi estää sitä, että näitä varantoja käytetään. No sitten regivaliokunnasta. Katsotaan yksityiskohtaisemmin vielä tapaa, jolla siellä on esitetty perusteluja Ymmärtäisin kuitenkin, että tämä valasilla on taistoa käyty kuitenkin. Joillekin se on mieluisa taistelukin näistä luvuista neuvoston päätösten jäljeltä. Onko nyt ymmärrettävä niin, että jos joku tarkistus puuttuu monivuotisen rahoituskehyksen lukuihin, niin ikään kuin sitä ei olekaan voitaisiin enää käsitellä, koska sitten neuvottelujen alun on vain tuotu julki, että tässä tehdään ero oikeusperustan ja lukujen välillä. Ainakin toivon, että esittelijöiden kanssa, että parlamenttikaan nyt voi jotain muutoksia muuttaa, ainakin mitä neuvosto on lausunut luvuista, mutta ei siinä tarvitse tulla meidän toimivaltamme piiriin. Täällä valiokunnassakin meillä on joitakin tarkistuksia olemassa mutta siinä ei tavallaan kokonaislukuun ole kyllä muut puututtu, mutta jos olisikin, niin sanoisin heti, että silloin sitä ei voitaisiin kyllä käsitellä. Muistuttaisin vielä, että riippumatta siitä, mikä sopimus saatiin aikaan neuvostossa, niin edessä on kuitenkin vaikea taistelu. Ja vahvistaisi sitä kahdella tekijällä. Ensinnäkin tämä täytyy peru- pelastaa, vaikka aikaisemmin saatiin Saksan ja Ranskan julkiseksi tehty sopimus, joka halusi hävittää rahaston 2014 alusta lukien. Eli tämmöisillä vesillä me olemme. Euroopan neuvoston päätöksen jälkeen, jotkut muistanevatkin, niin kävimme Berliinissä – ja me ymmärsimme, että neuvostossakin keskustelu koko rahaston olemassaolosta oli siellä edelleen polttava aihe. Siksi me haluamme nyt korostaa vastuuta ja nimenomaan esittelijän tekemien ehdotusten pohjalta. Sitten kolme täsmällisempää kommenttia oikeusperustasta uskoisin, että meidän on tehtävä kaikkemme, että komission ehdotus 175 artikla ei muutu ja se olkoon oikeusperustana. Minusta vaikuttaa, että sen myötä rahasto voisi toimia kunnolla. Sitten yhteisrahoituksesta, jonka moni otti tälle esille. Se on kiperä aihe, mutta mm, varmasti kyllä meiltäkin kantaa löytyy siihen niin, että voidaan yhdistää erilaisia tilanteita. Monessa jäsenvaltiossa elintarviketuen käyttäminen tai ylipäätään vähävaraisille annettu tuki on näinä päivinä poliittisesti valtava kysymys. Kollegamme Sinclair eilenkin vetosi von Rampäyhin nimenomaan tässä aiheessa puheenjohtajakokouksessa. Niin yhteisrahoituksesta vielä. Meidän täytyy osoittaa kannassamme tiettyä joustoakin. On nimittäin tapauksia, missä olisi aivan mieletöntä ruveta tivaamaan yhteisrahoitusta, kun ei kerran löydy kerta kaikkiaan rahaa. Mutta sitten on tapauksia, missä rahoitus siinä muodossa, mitä se on nyt oleva monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa, niin, niin siinä ei pystytä kattamaan ei tarpeita eikä käytäntöjäkään, joita on ollut noissa maissa. Ja tästä syystä jotkut hallitukset, myös oman maani ja tukemani hallitus on halunnut jotain lisää tarjota tälle eurooppalaiselle tuelle, kun sitä ei pidetty riittävänä. Ja meidän hyväksymässämme säännöksessä täytyy hyväksyä myös tämä jäsenvaltioiden vapaaehtoinen lisätuki, ainakin tehdä mahdolliseksi. No, sitten jakokriteereistä ehkä on hyvä pitää mielessä se, että se vastaa myös tämän rahaston henkeä. Ettei mitään virkavaltaisuutta, teknokratiaa, niin että tarvitaan ainakin erilaisia kirjanpitäjiä ja asianajia, että pystytään tämä hoitamaan, koska on kyse vähävaraisista ja tuesta heille. Mutta täytyy miettiä myös, mitä käytänteitä on jo kehitelty, jotka myös varmasti menevät samaan suuntaan kuin komissio on ajatellut tavoitteena, että voidaan myös saada osallistavuutta tähän pelin mukaan. Ja tässä en viittasi pelkästään elintarvikepankkeihin tai ilmaiseen ruokajakeluun, vaan myös siihen, että meillä olisi sosiaalisia marketteja. Voi olla, että ei tietenkään tässäkään säännellyn myötä voi kaikkia kieltää tämän tarjonnan osalta. Tässä on paljon muitakin tekijöitä, joihin varmasti voidaan palata esitellen kanssa, mutta vielä yksi asia lopuksi, jonka otan esille. Me olemme tehneet nimittäin tarkistuksen, joka liittyy siirtymäkauteen. Nimittäin aivan päivittäin meidän täytyy, meidän täytyy kuitenkin tässä viime kädessä hyväksyä sellainen säädös, joka takaa rahaston toiminnan 2014 alusta lukien. Muuten tulee tähän aukko ohjelmassa, mikä olisi tietenkin katastrofaalista asianomaisille väestönosille. Nyt puheenvuoron saa Karima Deli ja sen jälkeen Patrick Lojerk. Merci. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olette oikeassa mainittessanne siirtymäkauden, koska 2014 on pien ovella. Aito kysymys, johon olette tarttunut, vaikka horisontti 2020 tavoitte on vähintään 20 miljoonalla vähintäänkin köydessä olevia ihmisiä. Emme ole tätä saavuttamassa, koska kun budjetti halutaan kasvattaa, niin raja, varojen kysyntä kasvaa räjähdysmaisesti. Tämän budjetin kasvattaminen ei ole ihan omaksi iloksemme, vaan valitettavasti todellisuus on sellaista, että köyhyys kasvaa. Näemme, että jälleen ruokapankit ja sosiaaliset keittiöt kertovat samaa. Jos ajatellaan rahastoja, jotka on tarkoitettu asuttomille, asunnottomille, kadulla asuville, niin niitä käyttävät työssä käyvät köyhät. Tämä sulkee muita pois. Meillä on käsissämme budjettikysymys, joka on enemmän kuin kriittinen. Toisekseen, ja alleviivaista tätä, on kysymys yksinkertaistamisesta. Meidän täytyy päästä siihen, rouva esittelijä, että kaikki esitykset johtavat yksinkertaistamiseen ja taudet varat ovat mahdollisimman nopeasti hyödyn saajien käytettävissä. Yhteisrajoituksen suhteen Minulla on tässä kysymyksiä. Minulla sanotaan, että Meillä on Euroopan rahaston kokonaisbudjetti. Kysymys ei ole yksittäistä budjettikohdasta, eli kysymys on jostain muusta. Me luomme tämän rahaston osasta tästä Euroopan rahaston globaalista budjetista. Sitä tämä rahaa ja luodaan uusi rahasto. Eli kyseessä järjestetään keskeyttävän. Voinko nyt keskeyttää, koska komissio on perustanut ehdotuksensa 175.3 artiklaan. 175.3 perussopimuksessa on osastossa 18 SEUT, se liittyy sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen kohjesiaan ja kohta kolme toteaa, että jos on erityistoimia pidettävä tarpeellisena rahastoissa ilman, että siinä puututaan muuhun politiikkaan ja sen toteuttamiseen, niin toimet voidaan päättää Euroopan parlamentissa niin päin pois ja niin päin pois. Ja tässä on nyt rahastoja mainittu jo valmiiksi ykkösosassa, kohdassa, ja sitten tätäkin voidaan tukea Euroopan unionista, jos on kyse rakennetoimista, suluissa, maatalousohjausrahasto, ESR, EAKR. Eli tässä kaikki rakennerahastot ovat mukana kuvioissa, ei pelkästään ESR. Haluan täsmätä tämän nyt, koska se on erittäin tärkeää ymmärtää, että kaikki jäsenet pitävät tämän mielessä, mitä se tarkoittaa, kun komissio näin on viitannut nimenomaan 175.3. Anteeksi, että keskeytin teidät. Merci. Parce que je ne comprenais... Kiitos. Minä en ymmärrä tätä politiikkaa täysin. Eli kysymys olisi rakennusrahojen rahastojen kokonaisbudjetista ja sitten sitä luodaan erityisrahasto ja sitten siihen sovelletaan yhteisrahastosta, niin se olisi hyvä, koska rakennerahastoista noudataan 50-50 prosenttia. Sano, siis, että kysymys on rakennerahastosta ja muista lainsäädännöstä, eli voisimme käyttää 80 prosentin rahoitussääntöä ja 85 prosenttia Kreikan tapauksessa, mutta kysynpä, miten valtiot, joilla on budjettiongelmia, voivat löydä pöytään edes tätä yhteisrahoitustakaan. Eikö voisi ajatella, että Kreik jotka, tai muut, jotka eivät pysty yhteenrahoitusta hoitamaan. Mitä pitäisi tehdä? se on 10 prosenttia, 15 prosenttia, 5 prosenttia on maita, jotka eivät siihen pysty. On maita, jotka eivät pysty, vaikka väestöllä kysyntää. Pitäisi olla joustavampi. Ja minä painotan näitä takuita, joita Regi ehdottaa tai Junnuksen hengessä. Ja sitten elintärkeää laatu. Sanotaan tämän valiokunnassa, mistä pieni skandaali, että erityisesti hevoskriisi odottaa, että, että no niin, e, nyt tuhlataan nyt, jos ei anneta köyhillä. Köyhillä on myös oikeus laadukkaaseen terveeseen ruokaan. Joten tuotteiden laatu on olennainen kysymys sosiaalisen innovoinnin edistäminen. sinne täytyy auttaa äh, solidaaristen ruokapankkien kehittämistä. Tämän kriisin ratkaisu, tämä on sosiaalisia yhteyksiä. Sitäkin pitäisi mietinnässä vahvistaa. Ja kolmanneksi, ole vihreä. Tuhlauksen vastustamissa ei ole 30 9 miljoonaa ratkaisua. Uudessa mallissa täytyy vahvistaa tästä lyhyiden ketjujen arvoa. Tarvitaan lyhyitä tuotantojakeluketjuja raaka-aineiden tapauksessa. Tämä koskee alueita. Meidän täytyy vahvistaa solidaarisuutta, paikallista solidaarisuutta. Siinä sanottavani ja seuraa erittäin tarkkaa kompromisseja ja kaikkea mietin ehdotuksia. Patrick Lojärik ja sitten Rova Schröter. Niin, haluaisin kiittää Rova Kostelloa hänen tekemästään työstä. Kiittäisin myös teitä puheenjohtajaa näistä täsmennyksistä, jotka juuri meille tarjositte on ehkä nyt hyvä pitää mielessä, että tämä tekemämme työ on, saa valtavasti vastakaikua kaikkialla Euroopan unionissa. No sitten pari kolme kysymystä tai ongelmaa. Huolimatta siitä, mitä juuri totesitte, Pervance En ole ollenkaan varma, että tämän rahaston oikeudellinen pohja 175.3 artikla totesitte, on ihan varmalla pohjalla. Ehkä ei olisi ihan hyödytöntä sekään, että joko komissio tai joku muu taho antaisi vähän vakuutuksia tästä. Toisaalta tähän liittyen on olemassa myös kysymys siitä, miten tämä uusi rahasto rahoitetaan. Onko vain kyse varojen siirrosta, uudelleen käytöstä, nimenomaan ESRn sisällä. Toinen huomio, ymmärrän varsin hyvin, ettei täällä voida ruveta käymään keskusteluja luvuista – Mutta mielestäni ei tässä nyt voi tätä ilmankaan jättää ilman lukutietoja. Sitä paitsi tämä on vähän anakronististakin, että Euroopan parlamentti on juuri ottanut kantaa vastustaen MRKta ja sitten kun ajatellaan erityistoimia puolestaan, niin ei sitten anneta mitään lukutietoja tai että hyväksyttäisiin leikkauksia, kun tähän mennessä nimenomaan leikkauksia on vain esitetty, ei edes mitään vakautta. Tämä nyt on hiukkasen omituista jopa meidänkin keskuudessamme, mutta kyllä tämäkin täytyy ratkaista. Järjestöt ja yhdistykset, jotka tätä hoitavat, niin heillä kyllä on lukutieto, antavat niin ja niin monta ateriaa vuoden aikana ja se vasta tiettyä summaa. Kyllä, heidän täytyy jotenkin pystyä ennakoimaan omaa talousarviotaan pitkällä aikavälillä. Vaikka minä kyllä ymmärrän sen, mitä itse totesitte tästä. Niin no, tässä on otettu esille myös Eurooppa 2020 strategia niin, että leikataan köyhien määrä 20 miljoonalla. Minä en usko tästä sanakaan. Tämä on pelkkää huijausta, jota tyrkytetään ihmisille. Nyt ollaan vuodessa 2013 ja nyt huomataan, että ei tässä köyhyys vähene, vaan ihan valitettavasti päinvastoin köyhyys vain kasvaa kun meillä on köyhiä eläkeläisiä, naisia, jotka ehkä menevät ruokapalveluihin ilmaisen, ilmaisen ruokakelon piiriin, koska he elävät aika epäinhimillisissä oloissa. Eli totta kai täytyy pyrkiä ponnistelemaan, että työpaikkoja saadaan ja voidaan saada kestäviä työpaikkoja, mutta kun ei tämä ole nyt lähtökohta, vaan tiedot viikoittain, joita saamme, menevät ihan toiseen suuntaan. Ja sitten vielä kysymys, josta kai olemmekin yksimielisiä, mutta vielä haluaisin täydentää sitä myös teille puheenjohtaja. Tässä valtavasti hallinnollisia ongelmia. Se on monimutkaista ja totta kai meidän täytyy pystyä tätä yksinkertaistamaan. Muuten käy niin, että tarvitaan pilviin pimeän kirjanpitäjä ja muita asiantuntijaa joille täytyy vielä maksaakin siitä, mitä tekevät. Lopuksi vielä, jos saadaan aikaan järjestelmät, sellainen varmasti pitää ihan keksiä erikseen, että pystytään puuttumaan myös elintarvikehukkaan, niin että jos me pidämme jotain hukkana, niin se voidaan jakaa niin, yhdessä tietenkin tuotannon kanssa, ainakin jakelun kanssa, että se voidaan osoittaa tällaisiin toimiin. On kyse sitten hyvän tekeväisyydestä tai muusta sosiaalisesta työstä. Ymmärrän toki myös sen, että ei tässä ole kyse pelkästään elintarvikkeista. Totta kai se voidaan tietenkin hyväksyä ja siksi voidaan lisätäkin varoja, mutta toisaalta ei pidä unohtaa tätä elintarvikeapua. Muuten tässä monen tilanne vain kurjistuu. Alors, euh... No niin, Elisabeth Schröter ja sen jälkeen Elisabeth Morin-Chartier. Ja, vielen Dank. Ich... Paljon kiitoksia. Olen kollega Örin kanssa samoilla linjoilla, yhtä lailla kollega Harkinen oikeassa sanoessaan, että vain ne joutuvat osallistumaan, jotka haluavat siihen osallistua, eli vapaaehtoisuus, mikäli siis ei ole kansallisia vastaavanlaisia ohjelmia, ohjelmia tarjolla. Mehän tiedämme, että tässä huomioidaan sitten kansalliset sosiaalirahastovarat. Eli jos jäsenvaltio haluaa ESF sosiaalirahaston kautta taistella köyhyyttä vastaan omien ohjelmien avulla, ja pietäisi sitten vielä tällaista elintarvikeohjelmaa pyörittää pakollisesti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että muille ohjelmille ei olekaan niin paljon rahaa enää käytettävissä. Joillakin jäsenvaltioilla voi olla esimerkiksi paikallistason ruoka-apuohjelmia, ja ovat ehkäpä löytäneet myöskin eri mekanismeja ja rahoituslähteitä, ja heille tämä uusi ohjelma ei olisi suuri apu. Eli 19 jäsenvaltiota paraikaa käyttää tätä tukea hyväksi, mikäli Saksan ja yhdistyneen kuningaskunnan kaltaiset maat joutuisivat ottamaan näitä varoja vastaan, niin silloinhan muille nykyisille edunsaajamaille ei jäisi mitään käytettäväksi. Me teimme tällaisen karkean laskelman ja se tarkoittaisi sitä, että yksinomaan Saksaan menisi jo 500 miljoonaa. Ja jos käytetään komission ehdottamia kriteereitä, niin Saksalla on siis oma paikallinen elintarvikeapujärjestelmä, joka toimii ja joka toimii pitkälti vapaaehtoisvoimin. Eli tällaisia järjestelmiä emme halua romuttaa. Me emme halua ottaa käyttöön EU-ohjelmia, jos paikallistasolla on olemassa toimivia solidaarisuusohjelmia. Näin ainakin yhdessä jäsenvaltiossa, toisessa valtiossa tilanne voisi olla, voisi olla toisenlainen. Ja me tiedämme, että 19 jäsenvaltiota haluaa siirtymä järjestelmän käyttöönsä, mutta toisille jäsenvaltioille tilanne on taas aivan toisenlainen. Joten vapaaehtoisuus on mielestäni aika lailla kaiken ajan ja O. Sitten toinen asia, josta haluaisin sanoa jotain, koska esittelijä ei sanonut mitään. Joissakin tarkistuksissa poistetaan tämä arviointi ja pakollisten ohjelmien hyväksyntä menettelyn. Minä olen toiminut rakennerahasto puolella aika pitkään ja me emme voi hyväksyä tällaista lähestymistapaa. On olemassa tahoja, jotka todellakin valvovat sosiaalirahastovarojen käyttöä, se on hyvä asia. Monissa muissakin rahastossa sovelletaan valvontaperiaatetta, niin se pitäisi toimia myöskin tässä. Ja ehkäpä esittelijä voisi esit- kertoa meille omat näkemyksensä tähän liittyen. Sitten sanottiin, että kriisivaltioiden osalta ongelmana on se, että he eivät kykene osallistumaan yhteisrahoitusjärjestelmään. No siihen sanoisin, että kun katsotaan komission ehdotusta, niin sieltä löytyy sellainen mekanismi, jota on käytetty myöskin rakennerahastopuolella. Mutta ongelmana on se, että mekanismista ollaan poistamassa vaikka ja mitä, ja tämä johtuu siitä periaatteesta, jonka mukaan tämä makrotaloudellinen ehdollisuus pitäisi hyväksyä, ja tämä aiheuttaa tämän ongelman. Mielestäni ei ole mitään järkeä lähteä poistamaan näitä tekijöitä, mikäli tässä huomioidaan makrotaloudellinen ehdollisuus, koska tämä mekanismi oikeastaan tuo tämän aspektin juuri pöydälle. Ehkäpä esittele voisi kertoa tästäkin oman näkemyksensä. Ja sitten rajo, rajalliset varat, niin kuten jo kuulimme, Tällä hetkellä julkisella sektorilla tilanne on sellainen, että meidän on vain ympättävä tähän joku luukku. Me emme voi vain sanoa, että joku summa X. Meidän täytyy katsoa, mitä varoja meillä on käytettävissä ja niitä pitää sitten jakaa oikeudenmukaisesti ja silloin tarvitaan tietynlaista jakoavainta. Vähäisillä varoilla pitää saavuttaa optimaalinen tulos ja siitähän me keskustelemme myöskin tämän rahaston osalta. Kiitoksia. Rouva Moran Chartier. Sen jälkeen komissio, varsinkin oikeusperustasta. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen asia, mistä meidän kaikkien täytyy olla samaa mieltä, on, että solidaarisuus on Euroopan perustava arvo, kuten Elisabeth Schröter sanoi. Ajatelemmepa asiaa kansallisella tai Euroopan tasolla. on, on yksi kysymys, kysymys, mutta solidaarisuus on aivan välttämätöntä miljoonille eurooppalaisille. Toiseksi meillä ei ole tilastoja. Ja kysynpä vain, eikö olisi, eikö helpottaisi monia meistä ja myös kansallisella tasolla – kun tarpeet jatkuvasti lisääntyvät. Olin viime perjantaina hyvän tekeväisyysjärjestöjen kanssa. Ja minulle kerrottiin, että tänä vuonna maaseudulla aterioiden kysyntä oli kasvanut 30 prosentilla – Minulla, millä tämä 30 prosenttia on merkittävä. Meidän on yhtäältä puolustettava näitä varoja, joita solidaarisuuden tarvitaan, ja solidaarisuuden muotoa etsiessä me tarvitsemme lisää tilastoja. Minä olen tehnyt tarkistuksia. Ja tiedämme, että apujärjestöt ovat tehneet myös. Tästä tulee paljon työtä. Mutta jollain tavalla jäsenvaltioiden täytyy ottaa tehtävät, tehtäviä vastuulle. Tiedämme, että tämä rahasto, joka auttaa kaikkein köyhimpiä, sen äh, reunaehtoja merkittävästi muu, merkittävästi muutettu. Tuen Öriä ja muita, jotka sanovat, että jäsenvaltiot, jotka kokevat, että eivät tarvitse sitä, koska on muita rakenteita, eivät osastorahasta on selvä. Mutta me tiedämme, että on yhä enemmän yhtäältä nuoria, kun, kun että sosiaaliset ruokapankit, niitä on yliopistoilla. Sehän on vakava hälytysmerkki. Ja kriisi lisää merkittävästi kysyntää. Kun nämä reunaehdot, tämä toiminta-alla muuttuu niin merkittävästi, niin me tiedämme, että luvusta ei ole mikään leikin asia. Herää kysymys, miten voimme tarve, vastata tarpeisiin, kun miljardilla eurolla vähennetään käytössä olevia varoja, kun samanaikaisesti lisätään tehtäviä, että rahastolle voidaan antaa koulutus, asumistuki, vaatteet, elintarvikkeet ovat yhä siellä, mutta on paljon muuta tehtävää myös ja sielläkin kysyntää kasvaa. Minä kuulun niihin, jotka sanovat sitä mieltä taistelu. Luosta ei sen pidä olla poliittinen taistelu. Kysymys on vastuustamme, koska meidän on puolustettava tämän rahaston itse olemusta. Filip Bulanin kanssa olen tehnyt useampia yksinkertaistusehdotuksia, koska rahaston käytön yksinkertaistaminen on olennaista, jotta vastaamme vaatimuksiin ja kiitän Emmer Kostelloa kaikesta työstä. Ja tiedän, että hän kuuntelee kommenttejamme. Seuraavaksi komissio, mutta vielä nyt toistaisin luvuista jotain. Ei tästä kannata poliittisesti ruveta läksyttämään ketään. Jos meidän pitää jotain sitä lausua, niin totta kai me palauttaisimme luvut samalle tasolle kuin olivat ennenkin. Että 40 prosenttia leikattaisiin, kuten komissio on esittänyt. Eli ei tässä kannata ruveta politikoimaan kenenkään. Täytyy muistaa, mitkä ovat meidän sääntömme. Toimita niiden puitteissa. Eli ei tällaista politikointia voi nyt tässä keskustelussa, tässä valikunnassa sallia. Rova Jelenk Haluatteko ehkä jotain sanoa? Ottaa kantaa tähän käytyn keskusteluun, mikä komission lähestymistapa. Tämä koskee nyt varsinkin komission valitsema oikeusperustaa. Yes, I will start with uh, precisely uh, uh, this, uh, this... Kiitoksia. Aloitan tästä nimenomaisesta kohdasta. Tämä ehdottomamme rahasto on sosiaali- ja väline Tarkoituksena on tukea vähävaraisimpia ja työmarkkinoilta syrjäytyneitä, jotka eivät voi saada siis ESR-rahoitusta. Eli tässä yritetään paikata kohesiopolitiikassa oleva aukko. Syy siihen Miksi me olemme ehdottaneet tällaista rahastoa, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot ja olisi pakollinen, niin syy on se, että tässä kohdennetaan varat varaisimmille. Täällä viitattiin myöskin täydentäviin toimenpiteisiin. Toden totta, elintarvikkeen ja muiden tarvikkeiden puolella olevat puutteet ovat toimintamme kohteena, sillä tavaroitakin tarvitaan näille vähävaraisimmille. Heitä pitäisi pystyä auttamaan tiellä pois köyhyydestä. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, niin toki tämä rahasto liittyy kohesiopolitiikkaan, eli on noudatettava kohesiopolitiikan sääntöjä ja yhteishallinnointiperiaatetta. Me olemme tietoisia, että tämä ei ole helpoin tie eikä yksinkertaisin toimintatapa. Ehdotus on suhteellisen pitkä, mutta me olemme kuitenkin pyrkineet yksinkertaistamaan ja parantamaan tekstiä kaikki mahdollisin keinoin yksinkertaistettuja kustannusarviointeja ja muita on havaittu vain vähäisessä määrin. Jos raho, rahastoa hallinnoivat samat ESR tahot, niin se tietenkin helpottaisi ja yksinkertaisesti, yksinkertaistaisi hallinnointia ja sitä voitaisiin myöskin tukea. Mutta vielä yksi asia, joka liittyy yhteisrahoitukseen. Kohesiopolitiikassa ja yhteishallinnossa tietenkin mainitut asiat ovat esille ja ne maat, joilla on talous- tai budjettiongelmia, niin heillä on mahdollisuus 95 prosentin yhteisrahoitukseen. Tässä on myöskin 11 prosentin eturahoitusjärjestelmää tarjolla, joka helpottaa jäsenvaltioiden toimintaa, eli 11 prosentin avulla voidaan rahoittaa prosenttisesti heti ensimmäinen vuosi. Jäsenvaltiot ja järjestöt saavat siis rahaa ennen seuraavan vuoden alkua. Kiitoksia. Sitten esittelijä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja jälleen kiitokset kaikille jäsenille erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Tässä on paljon yhteisiä teemoja, paljon yhteistä pohjaa. Mutta paholainen asuu yksityiskohdissa ja meillä on vielä paljon työtä, jotta saamme setittyä asiat ja kompromissitarkistukset tehtyä. Yhteiset teemat keskustelussa ovat ne, jotka mainitsinkin jo. Ensinnäkin menettelyiden yksinkertaistaminen. Tämä on valtavan tärkeää. Ja tässä kaikki jäsenet, jotka tänä puhuvat, mainitsivat yksinkertaistamisen merkityksen. Tunnustan samanaikaisesti sen. Meidän täytyy arvioida asioita, pitää huolta vastuuvapaudesta – mainitsi yksinkertaisen merkityksen sekä haku- että arviointivaiheessa. Meillä on paljon työtä tehtävänä tarkistusten kanssa suhteessa menettelyihin. Kaikki jäsenet puhuvat siitä, että tämä rahasto luodaan tukemaan niitä, jotka ovat huonommassa asemassa. Ja 2020 strategian suhteen täytyy muistaa, että 42 miljoonaa ihmistä Euroopassa elää köyhyydessä. Ja sitä 20 miljoonaa Euroopassa on elää köyhyysvaarassa. Ja 2020 strategian mukaan 20 miljoonaa ihmistä pitäisi saada pois köyhyydestä. Ja vaikka tiedämme, että tämä rahasto ei välttämättä taistella köyhyyttä vastaan, se avustaa ihmisiä heidän perustavimmissa tarpeissaan. Ja tarvitsemme saattaa ihmisiä ens, tikapuiden ensimmäisellä askelmalle, jotta he voisivat saada sitten sosiaalirahaston varoja. Yhteenrahoitus on myös johtanut runsaaseen keskusteluun ja tähänkin liittyy yhteistä näkemystä, mutta on alueita, joissa täytyy selvittää, miten, missä mennään. Erityisesti ohjelmattomaiden tapauksessa valtiolle ei ehkä ole vaaraa yhteisrahoitukseen, mikä voi estää osanottoa. Me pyrimme poistamaan ohjelmaan osallistumisen esteet ehdotuksia on tehty, kuten vapaaehtoinen yhteenrahoitus, yksityinen yhteenrahoitus. Niitä varmasti kannattaa tarkastella. Voimme keskustella niistä yksityiskohtaisemmin. Indikaattoreiden suhteen paljon on keskusteltu siitä, miten tämä allokaatio kartta järjestelmä toimii. Meillä täytyy olla riittävän robustit indikaattorit niin, että ne varmistavat, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat saavat varoja ja että heidän tarpeensa vastataan. Kaikki pyrkivät siihen. Tarkistuksia. Pohjohtaja mainitsi maatalousvaliokunnan tekemät tarkistukset. Ja tämä liittyy erityisesti interventio varastoihin. Useimmat jäsenet ovat puhuneet tarkistuksessaan siitä, on koettu, että niitä voitaisiin käyttää lisäkustannuksetta. Kun puhumme yhteisrahoituksesta, tätä ajatella, että nykyisessä monimuotoisessa rahoituskehyksessä ei vaadita yhteisrahoitusta Täytyy tässä yhteydessä sekin muistaa. Vapaaehtoinen osallistuminen varmasti keskusteluttaa komission kannan mukaan tämä pitäisi auttaa haavoittuvimmassa asemassa olevia kaikissa maissa. Minä olen vielä Manchesterissa ruokapankki kaikkia katsomassa. Monet Isossa Britanniassa valittavat sitä, että ohjelma ei ole käytössä. He kokevat, että jos heillä olisi tämä ohjelma alun perin olemassa, se loisi vipuvaikutuksia ja saisivat sitten lisärahoitusta ohjelmalle. Joten ohjelmalla on rahoituksellinen vipuvaikutus niille järjestöille, jotka ovat mukana ohjelmassa. Rova Kornilliseen vastaan liittyen tarkistuksiin, jotka liittyvät maksun perimiseen ruoasta. Että ajateltiin, että voisi olla 10 prosenttia ruoan hinnasta. Olen muuttanut tätä tarkistusta, että, että se voisi olla jonkinlainen maksu ideana oli se, että järjestö käyttäisi rahat toimintansa jatkamiseksi. Ja tämä ohjelman rahoitusosuus on vain osa kokonaisrahoitusta, mutta varsinainen tavoite ei ole lisätä rahoitusta, vaan taata avun saajien ihmisarvo, että heitä stigmatisoida ja että he eivät kokisi, että että he saavat vain hyvän tekeväisyyttä, että he voisivat myös maksaa tuosta, mutta tässä on jälleen yksityiskohtia, joita täytyy miettiä. Ja tulevissa kokouksissa voimme pohtia tätä. Mitä budjettiin tulee, kuten kaikki, olen sitä mieltä, että budjetti ei ole riittävä, mutta kuten puheenjohtaja tilannetta hahmotteli, vaikka voimme sanoakin, että siellä on riittävää. Voimme parlamenttina vaikuttaa neuvostoon budjettiin liittyen. lainsäädäntöehdotukseen liittyen meillä ei ole budjetin muuttamisvaltaa. Rava Haakkin kysyi, miten neuvosto säädetään. Ymmärrän, että neuvostossa käydään kiivaita keskusteluja. Ohjelma kohtaa vastustusta. Eikä neuvostossa tule olemaan täyttä yksimielisyyttä. Siksi on tärkeää, että valiokuntamme ja parlamentti lähettävät selkeän merkin tämän ohjelman tuesta. Että teemme, mitä teemme, me vahvistamme ehdotusta. Ja että me mitenkään uhkaa ehdotukseen oikeusperustaa. Kiittäisin myös komissiota työstään. Sanoit valmis vastaamaan kysymyksiin ja olemaan yhteistyössä minun ja avustajani kanssa. Arvostan sitä, että komissio kannattaa menettelyiden yksityiskohta, yksinkertaistamista selkeästi. Silti jäsenet kokevat, että yksinkertaistumiselle on vielä lisää varaa. Tunnistaen sen tarpeen, joka Rava Moran Chartier totesi, että tilastoja pitäisi olla. Meidän täytyisi kyetä arvioimaan, mitä tapahtuu. Ohjelmilla täytyy olla tilivelvollisuutensa, mutta meidän täytyy tasapainottaa tätä sen kanssa, että monet kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt, jotka toteuttavat kentällä tätä ohjelmaa, tämä pitkälti vapaaehtoispohjalta, osa-aikapohjalta. eikä virallista hallita taakkaa siellä. Tässä varmasti pohjaa yhteistyöllä. Meillä on rutkasti tarkistuksia edessä. Maatalon regi budjetti ja FEM-valiokunta. Odotan yhteistyötä kaikkien varjastelijoiden ja kaikkien lausuntojen tekijöiden kanssa, että saamme hyvän ehdotuksen. Ja lopuksi odotan läheistä yhteistyötä Irlannin kanssa, jotta saamme sovun tämän kanssa. Aikataulu on tiukka, koska kompromissit olisi tarvinnut saada huhtikuussa kokoukseen. Ja jatkamme sitten rinnattakkaisia neuvotteluja siinä. Kiitos vielä kaikille. Odotan tuottelijasta työtä lähiaikana. Kiitos esittelijälle, mutta vielä yksi juttu, johon etti puuttunut. Nimittäin tämä liittyy Elisabeth Schröterin kommenttiin Ehkä voitaisiin vielä palata tähän. No ei tietenkään yleensä puhuta enää esitellen jälkeen, mutta ihan mieluusti sen teen. Nimittäin vähävaraisimmille tarkoitettu apu on syntynyt hyvin tuntemissamme oloissa. Valiokunnassa täytyy olla hyvin tarkkana. Ei tätä ruveta tätä yhteisvastuuta pilkkomaan – Tätä keskustelua on tavallaan jo käytykin, kun hyväksyimme EU 2020-strategian, eli pitäisikö jotenkin köyhyyden torjunta tavoite määritellä keskustelun pohjalta noin vain. No siitä päätettiin, riippumatta siitä, onko tässä toissijaisuusperiaatettakaan noudatettu, jokainen kyllä sen mielessään pitää, mutta kyllä tunnustettiin se, että Euroopan unionissa yhteisvastuu toteutuu nimenomaan niin, että Euroopan unioni toimii köyhyyden torjunnassa. Aika hankalaa, jos me haluamme jotenkin vielä pitää hengissä yhteisvastuuta Euroopan unionissa tämmöisessä kriisissä, kun jokainen tietää, että yksi osa kriisiä on myös jäsenvaltioiden väliset makrotaloudelliset epätasapainot. Eli tavallaan rikkaimmat valtiot sanovat, että me hoidamme, me huolta köyhistä, niin hoitakaa te omista köyhistänne. Se, tämä, se tässä vaikea on. Ja pitää rohkeasti mennä ihan loppuun asti tässä järkeilyssä. Muuten syntyy sellainen tilanne, että no, minä olen rikas ja minä teitä tarvitse. No, tämä nyt on vähän käristettyä. Mutta pitää uskaltaa sanoa se julki. Muuten vaarana on, että menetetään kokonaiskäsitys yhteisvastuusta eikä enää oikein tajuta, miten se toteutuu käytännössä en nyt filosofista, strategia, filosofista keskustelua avata, mutta pidettekö tavallaan mielessä, että jos jotain yhteisvastuun tunnetta täytyy osoittaa ylipäätään, niin täytyy olla johdonmukainen, olla varma, että tätä käytetään kaikkien kohdalla ja sitä toteuttavat kaikki sen valtiot. Ei voida ajatella, että jotkut vain sitä osoittavat, jos ei muut. Elisabeth Schröter ymmärrän toki, mutta kyllä se sopii. Ja kuten esitteli juuri ja totesi, No, aikanaan käydään keskustelu sitten, Elisabeth Schröter. Kyllä, tähän tulee vielä tilaisuuksia. No niin, päätämme tämän käsittelyn ja tarkistuksen jättämisen määrää. Tarki, kompromissitarkistukset tulevat 22. huhtikuuta seuraavana päivänä. Siitä jo äänestetäänkin kivaa vauhtia ja katsotaan, jos voidaan vielä keskustella puheenjohtajavaltio Iraninkin kanssa. Vielä muutama asia käsittelemättä esityslistalla ja aikaa pikaisesti ne täytyy käsitelläkin. Kohta 25. Tässä on kyse monivuotisen rahoituskehyksen nykytilannetta koskeva keskustelu. Te tiedätte, että Euroopan neuvostossa helmikuun alussa hallitusten ja valtioiden päämiehet sopivat luvuista – mutta aika lailla ruvettiin päättelmissä jo puuttuma lainsäädäntötyöhönkin. Nimittäin päätelmissä tavallaan jo ennakoitin tiettyjä aiheita, jotka liittyvät yhteispäätösmenettelyyn. Saavutettu sopimus muotoilee rahoituskehyksen kuuteen otsikkoon, määritellä myös luvut, ja niitä täytyy nyt sitten ruveta tarkastelemaan lainsäädäntötyön pohjalta. Siellä pitäydyttiin yleiseen kattoon. 8 prosentin leikkaus siihen tuli kuitenkin verrattuna siihen ehdotukseen, jonka komissio esitti sitoumusmäärärahoissa ja 9 prosenttia puolestaan maksumäärärahoissa. Se tarkoittaa sitä, että sitou... Siis Euroopan parlamentti ei tietenkään halunnut kattoa kyseenalaistaa, mutta tässä tilanteessa voidaan ajatella, että on talousarvio, joka on yksi prosenttia unionin BKTstä sitoumuspäämäärärahoissa ja maksumäärärahoissa puolestaan myös oman osuutensa, eli tässä päästään 87 tasolle. Paitsi mitä tässä jo huomioitiin, niin kyllä tässä on muita huolia vielä olemassa. Ajatellen poliittisia tavoitteita varsinkin. Totta kai myös käyttämättömät varat tulevat kyseeseen keskustelussa. Kun tämän vuoden talousarvosta keskustellaan, no ei tarvitse välttämättä edes sanoakaan, mistä parlamentti hyväksyi päätöslauselmassa viime viikolla. Mutta jos ajatellaan meidän valiokuntaamme, niin tällä on omat seurauksensa, jotka me otimmekin jo esille aamupäivällä. Ne liittyvät ennen kaikkea siihen, miten me määrittelemme tämän nuoria koskevan aloitteen. Sinne on ajateltu viiden miljardin talousarviota. Niin ikään Euroopan neuvosto teki päätöksen, jonka seuraavaksi meidän on huomioitava myös, joka liittyy liittyy globalisaatiorahastoon ja myös tämä vähävaraisimmille suunnatun avun rahastoon. Sitten seuraavista vaiheista, paitsi mitä että me päätöslauselman hyväksymme jo 13. maaliskuuta, niin nyt meidän täytyy vielä miettiä Euroopan neuvoston päätelmien seuraukset lainsäädäntötyöhön, josta nyt käydään keskustelua. Suuri vaikutus liittyy siihen, mitä aloitteita meillä on nuoria varten. Komissio puolestaan on jo korjannutkin ehdotuksia sen perusteella, mitä neuvotteluvaltuuksissakin edellytettiin. Siellä on tehty oikaisuja kahteen ehdotuksen 12. maaliskuuta ennen kaikkea liittyen ESRään. Sinne on tullut nyt uusi kappale, joka muuttaa kolmea artiklaa niin, että sinne tulee myös nuoria koskeva aloite, kuten myös kokonaan uusi kohta, jossa on kahdeksan artiklaa, uusi luku, jossa on kahdeksan artiklaa ja myös liitteitä. Se on oikaissut myös asetusehdotustaan liittyen yhteiseen asetukseen. Siellä on uusi johdatosa kappale kappale ja siinä muutetaan viittä artiklaa ja yhtä liitettä. Ja sinne lisätään siis yksi liite vielä. Kun nyt tästä on keskusteltu koordinaattoreiden kanssa, niin me päädymme menettelyyn, jonka myötä me voimme vielä muuttaa neuvotteluvaltuuksiamme niin, että me voimme huomioida puolestaan tehdyt muutokset komission jäljiltä Tämä on tehty kaikkien poliittisten ryhmien kesken ja se on seuraavanlainen nimittäin kollegat voivat, mutta vain englanniksi olen pahoillani, mutta tiedätte mitä tässä on aikarajoituksensakin, että täytyy hyväksyä poikkeuksellisesti tällainenkin menettely. Siis kollegat voivat tehdä tarkistuksia ehdotuksiin 25. maaliskuuta asti puolen päivään, eli ensi maanantaihin asti, ja pyydämme, että esittelijät jotenkin koordinoivat näitä tarkistuksia vielä etukäteen jotta voidaan sitten saada mahdollisimman paljon allekirjoituksia tarkistuksiin. No, totta kai tässä on ihan vapaa mieli kaikilla. Meillä on tapaaminen yhdessä neuvottelutiimin kanssa kahden tekstin osalta sekä ESR e että CPR. Eli siellä ovat sekä esittelijä että varjosittelijät viikolla 15 tai sitten 16 viikon alussa, jotta voidaan kompromissitarkistuksen ruveta laatimaan niin, että oli johdonmukaisia myös ylipäätään näiden kahden tekstin kanssa. Sitten voidaan täällä äänestää niistä 22.3. huhtikuuta. Tämän myötä voidaan neuvotteluvaltuuksia muuttaa ESRn osalta – ja miettiä sitten tarkistuksia myös CPRään. Ja sitten tässä viittaa myös kokoukseen, että voitaisiin antaa meille yksinomainen toimivalta tässä aloitteessa, joka liittyy nuoriin. No tässä jotain siitä, mistä halusin teille kertoa tiedoksi siis. Onko jotain kysymyksiä huomatettavaa, selvennettävää? Kaikki sujuu hyvin. 250 tarkistusta on näihin kaikki ei kun ei. Sitten seuraava kohta esityslistalla 26. Neuvottelut neuvoston kanssa sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta ohjelmasta. Keskustelun tarkoituksena on kertoa valiokunnan jäsenille ensinnäkin 70 artiklan nojalla työjärjestyksessä neuvottelusta, joka oli helmikuussa, jotta Steinruck voi kertoa neuvottelujen tilasta. Ja, vielen dank. Äh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. 21. toista järjestettiin viimeinen kolmikantaneuvottelu ensimmäinen Irlannin pi kauden aikana ja nyt ollaan pikkuhiljaa pääsemässä vauhtiin. Edellisellä puolivuotiskaudella ei ollut viitteitä siitä, että pääsisimme aimaharppauksen eteenpäin, mutta nyt sovimme siitä, että me neuvottelemme hiukan poliittisemmin näissä kolmikantaneuvotteluissa ja että muut asiat sitten siirretään työryhmätasolle käsiteltäväksi puheenjohtaja valtio on joustanut meidän toivomuksestamme yhden asian tiimoilta, eli Euresin alaisuuteen kuuluva rajakumppanuustoiminta. Rahoitus hoidetaan jatkossakin sosiaalisen muutoksen ja innovoinnin ohjelmaotsakkeen kautta. Komissiohan ehdotti, että asiat hoidettaisiin sosiaalirahasto varoin. Hyvänä on se, että rajayhteistyö sitä vaalitaan omalla välineellä niin kuin tähänkin asti. Näin parlamenttikin toivoi, eli me halusimme, että hyvää ja tärkeää työtä jatketaan tulevaisuudessakin. Mitä tulee muihin prioriteetteihin, niin eteenpäin ei olla oikein päästy. 11. päivä ensi kuuta järjestetään seuraava kolmikantaneuvottelut ja parlamentin neuvotteluvaltuuskunta on varma siitä, että nykyiset myönnytykset eivät lopu tähän. Me olemme tehneet hyvää valmistelevaa työtä ja toivottavasti neuvosto sen tunnustaa myöskin muutamassa muussakin painopistealuekeskustelussa. Vain ainoastaan sitä kautta voidaan saada todellakin hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitos kuuluu varjoesittelijöille ja puheenjohtajalle. Minä uskon, että neuvotteluvaltuuskunta on erinomainen ja kiitos kuuluu myös sihteeristölle. Erinomaista. Onko selvennyspyyntöjä, kysymyksiä? Ei. Sitten ESRään. Meillä oli eilen siitä tapaaminen se oli muuten 12 kolmikantaneuvottelu jo 12 kuulemma. No tässä erimielisyyttä sihteeristön ja esittelijän kesken. Onko tämä 11 vai 12? No, no yksi sinne tai tänne. No, kymmenes on johti, ohitettu. Esittelijä saa puheenvuoron Rova Moran Chartier. Merci, Kiitos, rouva puheenjohtaja. ongelma ei selkeästikään ole kolmikantaneuvotteluiden määrä, vaan niiden eteneminen. Ensimmäinen iso ongelma eilen neuvoston kanssa ovat nämä kaksi kohtaa, joista va- valiokuntamme ilmoitti tiukan kantansa 25 prosenttia kohel- sosiaaliselle siellä sen nointi. Ja 20 prosenttia köyhden sen taisteluun. Meillä on kaksi prosenttia, jolla haluamme luoda köyden vastaiselle taistelulle oman suojatun budjettinsa Tämä ei miellytä neuvostoa. Eilisen trilogin ajan ei, eilen olivat tarkastus mikä hyvänsä. Tämä 25 prosenttia ja 25 prosenttia korvamerkintää aiheuttivat ongelmia eilen ei mikään edennyt. se artiklan kolme otsake, josta kovasti keskusteltiin. Komissio ja parlamentti ovat samalla aallonpituudella, jotta otsake olisi sovellusala. Ja, ja neuvosto haluaa investointiprioriteetit, joka ei edes vastaa artikla 3 sisältöäkään. Kyse neuvostolta, mitkä jäsenmaat tällaista järjestöstä kannattaisivat? Mitä vastausta ei tietysti tullut. Ja jos näitä otsakkeita muutetaan, niin sitten artikla 3 pitäisi leikata kahteen osaan – yhtäältä investointiprioriteetit ja toiseksi prioriteettien laajentaminen. Parlamentin täytyy, ja neuvoston täytyy palata asiaan nopeasti tämän kysymyksen suhteen. Kolmanneksi alamme keskustelut kaudesta neljä. Ja sitten törmäsimme keskustelu asian, josta ei voi neuvotella äänestystuloksena ja että kannalta. Neuvosto haluaisi, että sosiaalimenoina voisi pitää maaseudun kehittämisvaroja jolla on sosiaalinen hyötynsä. Jos rakennetaan sairaala tai päiväkotia, ja se on maaseudun sosiaalinen toimi, se laskettaisiin sosiaalirahaston 20 prosenttia. Olemme raivoisasti vastustaneet tätä. Tämä on aito meitä jakava kohta. Ja, ja, ja, ja tämä on samanlainen kuin sitä 20 prosenttia kohesiasta menisi niin sosiaalirahastojen ja sosiaalirahastosta 20 prosenttia köyhyyteen. Tässä me törmäämme muuriin ja toisaalta emme suostu neuvottelemaan. Tämä vaikuttaa isommalta kivältä kengässä. Ja sitten kohta neljä, kolmas pykälä, lisäykset, joilla pyritään lisäämään temaattisen konsentraation joustavuutta. Neuvosto haluaa lisäyksiä. Kaikki sosiaalinen innovointi, rajoiteltava yhteistyö, sitä ei otettaisi huomioon temaattisen minimikonsentraation laskennassa. Miksi kaikki nämä komission tekstin ympärillä tapahtuva kiertely, jota me olemme kannattaneet? Neuvosto sanoo, että että tämä tapahtuu pienten jäsenvaltioiden vaatimuksesta. Jos ajatellaan, mitä neuvosto lisää ja valikuntamme tarkistuksia, me näemme, että ei kysymys ole ainoastaan pikkumaista. Kysyn heiltä, miten te määrittelette pienen maan. näkemykset ovat kaukana, mutta kyllä me huomaamme, missä mennään. Lopuksi. Olipa tämä nyt 11 tai 12 tapaaminen. Tämä, nämä kolme kantaneuvottelut menivät huonosti, huonosti. Tässä on yhtäältä parlamentin näkemys. Ja me olemme aidosti samalla altapituksilla kuin komission näissä neuvotteluissa. Ja sitten tässä on kuulu, jonka toisella puolella on neuvosto. Si- siinä määrin, jo, että voidaan kysyä, että haluako neuvosto 2014-2020 vaarantaa sosiaalirahaston? Me olemme niin polun päässä, että valiokuntamme puheenjohtaja koko neuvottelutiimin tuella ja komission tuella ehdotti neuvottelutiimin tason korottamista ja toivoo, että meillä olisi tästä lähtien kolmikantaneuvottelut komission jäsenen kanssa, andari Ham ja Ilanin ministeri, joka on vastuussa. Koska näemme, että meidän visiota nihkeästi kuullaan liittyessä sosiaalirasta ja takana vastustus sosiaalista Eurooppaa vastaan. ehkä aliarvioinkin tässä kolmikantaneuvotteluiden vihamielistä tunnelmaa, mutta sitten ultimaattum, joka annettiin tietäkää tänne, että jota sä olemme neuvosto oli koskaan täyttänyt neljättä neuvottelu paperitöön saraketta. Aina keskustella, mutta mitään kantaa neuvostosta ei tule takaisin. Ja me ajattelemme, että nyt saa tulla loppu tähän vähän kepeään neuvottelutapaan neuvoston puolelta. Maanantaina keskipäivällä haluamme neuvoston kannan kaikista kysymistä, joihin on tartuttu haasti, jotta voimme sitten käydä seuraavaa kolmikantaneuvottelua. Keskiviikko 27. Maanantaina 25 iltapäivällä on siis takaraja. Olemme näitä kärsivällisyyttä, mutta kello 18 on trilogi ja sitten 18. huhtikuuta ja 22. huhtikuuta. Pyrin Raman puheenjohtaja mahdollisimman uskollisesti kertoa, mitä eilen tapahtui. Kiitoksia Alejandro. Kolme lyhyttä asiaa ensinnäkin. Toistan Elisabetille voimme antaa ryhmästämme täyden tuen tälle työlle, mitä olet tehnyt ja teet. Saat täyden tukemme. Tämä on tärkeä mittelö, ei suhdanteisiin liittyvä, vaan tulevia vuosia varten. Ja ihan, että pystytään yksilöimään sosiaalipolitiikan ylipäätään Euroopassa. Ja haluaisin sanoa sinulle vielä, kun tässä viitattiin tähän seinään, joka vastassamme on, kaikki muut ovat kyllä kaatuneet nämä muurit ennen jo tässä ja komissio ja parlamentti ovat hyvin fiksua strategiaa noudattaneet. Neuvostolla ei välttämättä äh, ole mitään muuta kuin kuuramykkä koulua tarjottavanaan. Kolmanneksi lopuksi vaikuttaa siltä, että jos se näin jatkuu, tällaista peliä pelataan, väsyttävät vai ei kun 40 kokousta ja sen päälle lisää, niin kyllä tässä täytyy vastapuoli vaihtaa. Ja on aika tärkeää, että tiedämme, ketkä maat siellä panevat hankaan. Sitten ainakin et, et, et, tässä jonkun kanssa täytyy pistää puhuamaan noiden maiden parlamenttien edustajien kanssa, niin että voitaisiin puhua niiden maiden politiikasta ja muuttaa todellisuutta tässä vain käytävillä kabineteissa käydä diplomaattien kesken muuten keskustelua. Siis ketkä nämä maat ovat? Ihan käytännössä täytyy tietää neuvostosta tämä ja tietää, mitä me edustamme puolestamme ja ketä he edustavat. Ajatellen suhteessa yleisön mielipiteemiseen. Pelkäävätkö, eivät halua avointa keskustelua käydä demokraattisesti. Parahin Elisabeth saat kaiken tukemme. Ja voidaan käyttää ihan mitä tekniikkaa vaan. Mutta kyllä meidän täytyy ruveta tekemään aloitteita, että päästään tästä kierteestä. Jos siellä vain on neljä virkamiestä ja neljä maata ja joku saarivaltio ehkä, joka haluaa koko ESR hävittää. Merci. Kiitos. Onkohan muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin kaksi tekijää minä lisäisin. Ensinnäkin neuvottelutaktiikkaa, jonka neuvotto on omaksunut ja jota me olemme pyrkineet eilenkin murtamaan. Nimittäin itse asiassa esittelijä juuri totesinkin, että meillä on neljän sarakkeena asiakirja olemassa, mutta neljännessä sarakkeessa kun ei ole mitään vielä. Kuka tahansa, joka on kolmikanvalta neuvottelussa on ollut, niin ei ole koskaan tällaista nähnyt, niin kyllä 12, meillä on vielä 12 kokouksessa vielä tyhjä neljäs sarake. Puhuu puolestaan tämä tilanne. No en minä syyttele ketään, mutta onko sitten puheenjohtajavaltio syyllinen, Kypros tai sitten Irlanti, niin sanoisin kuitenkin molemmissa tapauksissa aina suhteet ovat olleet hyvät asianomaisiin ministereihin. Ja meillä on ollut neuvotteluryhmä, joka ei välttämättä aina ole ollut ministeriten tasolla. Tämä pitää paikkansa molemmissa tapauksissa ja tämä Täytyy miettiä myös taktisesti, mutta myös strategisesti, ettei tässä mennä vastoin menettelyä, ettei ne olekaan neuvotella, vaan estetään ja sitten taas käännetään kelkkaa. Ei, että voi vain ruveta soutamaan ja huopamaan. Ei kun anna ja anna ja annetaan, annetaan ja sitten, sitten päästään siihen, että väitetään, että sitten sanotaankin, että mistä tämä kikastaa loppujen lopuksi, jos tämä on se neuvottelutaktiikka, että itse asiassa, että tässä varmaan seinää vasten ja sitten on 20 trilogia käynyt ja kieltäytynyt kaikesta ja sitten nyt tätä hyvä, tämä hyväksytään ei ja siihen se loppuu. Ollaan 2013 ensimmäinen heinäkuuta. Ehkä olisi jo syytä mennä eteenpäin. Tämän me pyrimme murtamaan. Tämä ensin ja toiseksi kun ajatellaan, miten kytketään eri neuvottelut yhteen, niin mitä pitää paikkansa, että ESR ei ole oikeastaan itsenäinen. Sen tulevaisuus riippuu muusta. Se on kiinni jostain muusta ja siihen vaikuttavat neuvotteluolosuhteetkin. Ja siinä meidän kollegamme Aram Kosa on sitoutunut, nimittäin neuvottelut CPRstä. Mutta eilen huomattiin, että nyt on tullut sellainen hetki, että pitäisi ruveta ehkä korottamaan ääntää enemmän kuin tavallisesti, kun ajatellaan, mikä on neuvottelutilanne CPRstä, jos ajatellaan tätä kuilua. Ja se liittyy 84 artiklaan, missä määritellään aluekehitys, ja mitä velvoitteita on osoittaa niin ja niin paljon varoja kohesiopolitiikkaan tai sitten ESRn, niin neuvosto on sitä kohdellut hyvin kaltoin ja sikäli, että nyt tässä jäsenvaltiot voivat ruveta leikkaamaan ESRää, ja tämä varovaisesti sanottuna. Eli tämä nyt on hälytyskellojen soittamista jo, ja siksi, siksi me halusimme, että kolmikantaneuvottelut olisivat sellaiset, että voidaan ottaa kissa pöydälle, eli tämä poliittinen kysymys. Ja minä sanon tämän kaikille valiokunnan ryhmien vastuuhenkilöille, että tämän valiokunnan jäsenenä meidän äänemme täytyy tulla kuuluville. Ja jokainen kyllä ymmärtää, mikä on Euroopan talous- ja rahaliiton sosiaalinen ulottuvuus, mikä on kriisivaikutus sosiaalisesti, erityisesti Täisenin mietinnössä tämä tuli esille. Jokainen voi puhua paljon siitä, että kantaa huolta sosiaalisesta kysymyksistä. Jopa hallitusten ja valtioiden päämiehetkin ovat yhtäkkiä tajunneet, että tarvitaan nuorisotakuutakin. Mutta jos 84 artiklaa CPRssä jää sellaiseksi kuin se nyt on, niin ei kyllä saada SRkään. Ja tästä syystä olen nyt pahoillani muuten, että näin myöhässä mennään tässä keskustelussa, mutta Antonin kanssa olin yhteydessä ja keskustelin, miten voitaisiin huomiota tämä tilanne neuvottelussa. No niin, tässä mennään, Elisabeth. Oli ihan hyvä, että meillä on nyt uusi sääntö. Myös ajatellaan kolmikantaneuvotteluja, että tajutaan missä mennään, että se myös sitä siton neuvotteluryhmiä. Jos ei ole muita huomioita, niin pääsemme esityksestä viimeiseen kohtaan 28. Tämän erittäin tärkeän valtuuskuntamme matka Berliiniin 13.15. helmikuuta. Siellä oli Thomas Mann. Marianne Arkin euh, Ja minä. Valtuuskunta tutustu kolmeen kohteeseen. Ensinnäkin 13. päivä Frankfurtissa. Siellä keskusteltiin niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat mukana kysymyksissä Tämä koskee varsinkin sitä mietintyä, jossa me teemme lausunnon Thomas Mannin johdolla. Siinä liikennevaliokunta puolestaan jotain päätti jo eilen. Tämä lisäksi, ei kun eilen, Sitten meillä on myös globalisaatiorahasto tässä mukana. Tein Tätä on esimerkillisesti hoidettu Saksassa, ainakin työmarkkinoisapuolet ovat mukana kunnolla ja siksi on hyvä säilyttää globaalin rahastokierne. Sitten kolmannessa vaiheessa Berliinissä keskustelimme liittopäiväedustajien kanssa, varsinkin liikennevaliokunnassa nimenomaan tästä kysymyksestä. Eli Maahuolinta-palvelusta keskustelimme. Sitten 15. päivä keskustelimme puolestaan työ- ja sosiaaliministeriön valtiosihteerin kanssa. Sanottakoon nyt vain muutama sana tästä keskustelusta, koska se oli erittäin vilkas ja rikas sisältöinen. Käsittelimme monia aiheita. Ensinnäkin Ministeri oli kovin kiitollinen hallitusten valtioiden päämiesten päätöksestä luoda nuorisotakuu ja näistä perusteluista, jotka liittyvät siihen, että nuorisotakuu on olennainen teema myös, jotta saadaan sosiaalisen luottavuudellakin vähän näkyvyyttä Euroopan unionissa yhtäältä ja toisaalta voidaan osoittaa yhteisvastuun tunnettakin eurooppalaisten kesken. Toisin kuin mitä on perusteltu nuorisotakuuta. Ministeri totesi, että hän on vähän epäileväinen, kun ajatellaan, että yhtä aikaa meillä on sekä globalisaatiorahasto olemassa, että myös vähävaraisimmille suunnattu apu. Hän viittasi tässä ennen kaikkea sen valtioiden valmiuksiin selvityä näistä kaikista menoista. Hän otti esille sellaisen perustelun, että nämä maat ovat vaikeuksissa, niin kyllä se johtuu myös vähän siitä, että tarvitaan rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla. Ja se ei välttämättä sitten korjaantuisi pelkästään eurooppalaisella avulla. No minä sanon ihan suoraan, että mikä tässä on tietty ristiriita, että olla nuorisotakuun puolesta tai sitten ei ole, sitten vastustetaan globalisaatiorahastoa tai vähävaraisemmille suunnatun avun rahastoa. Ja mitä tulee sitten ympäristövastuuseen ja naisten kiintiön yrityksissä, niin vaikuttaa siltä, että Merkelin hallituksessakin aihe on johtanut keskusteluihin. Eikä se nyt ihan välttämättä yksimielisyyttä ole löytynyt kaikilta osin. Niin ikään otimme esille kysymyksen, joka liittyy eläkeoikeuksien siirrettävyyden. Ehkä siinä jotain voi kehkeytyä Saksan esityksen pohjalta. Ja sitten lähetetty työntekijät, sekin oli mukana vilkaissa keskusteluissa. Ministeri totesi meille, miten päättäväinen Saksan hallitus on. Tämä koskee kriittisimpiä kysymyksiä näissä keskusteluissa. Yhdeksän artikla tai 12 artikla Eli mitä kriteereitä pannaan sinne jäsenvaltioiden valvottavaksi tai mikä on tämä vastuukysymys. Niin ikään tässä tuli Euroopan parlamentakaan esille. Mutta kaiken kaikkiaan vierailu oli tosi hyödyllinen ja hedelmällinen. Ja sitten keskusteltiin myös työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa, varsinkin lähetetyn työntekijöiden direktiivistä. Ja nyt kyllä sanoisin vähän yllättyneenäkin, kun ajatellaan työmarkkinaosapuolet, kun ajatellaan mikä on meidän valiokuntamme käytäntö on ollut, niin aina työmarkkinaosapuolet on nähty erikseen, mikä Saksassa ilmeisestikään ei ole käytäntö. Eli tässä oli Jukkasen hämmennystä, mutta kyllä sitten väitti, että me hoisimme, hoidimme asiat oman sääntömme pohjalta, ettei tässä mitään muita vaikeuksia ollut haussa. No niin, tässä tärkeimmät kommentit, jotka halusin tehdä tämän vierailun tiimalta, mutta kyllä te saatte tästä kirjallisenkin muistion. Siinä kerrotaan keskustelun yksityiskohdat. En tiedä, jos joku teistä ehkä